Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olkaa hyvä ja istuutukaa paikoillenne. Are you ready? Oletteko valmiit? Allow me to open today's meeting me avaamme kokouksen, rikivaliokunnan kokouksen. Voimme aloittaa esityslistan hyväksymisestä. Pyytäisin teitä kaikkia istuutumaan paikoillenne. We begin with the... Me voimme ensimmäiseksi hyväksyä esityslistan tämäpäiväisestä kokouksesta. Onko mitään ehdotuksia? Ei ole, joten äh, oletan, että voimme hyväksyä esityslistan. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 16. ja 17. maaliskuuta, 18. ja 19. huhtikuuta. Ja pöytäkirjan luonnokset ovat äh, sähkö, sähköisesti saatavilla – ja ehdotan niin kuin tavallisesti, jos kukaan ei vastusta kokouksen aikana, niin voimme katsoa pöytäkirjat hyväksytyiksi. Onko ehdotuksia? Ei ole. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on kaksi ilmoitusasiaa. Teillä on nämä kortit siellä pöydillänne. Tänään on aivan erityinen vapaa päivä Bulgariassa – ja e, Slovenissa, slavikielisissä maissa me e, juhlimme tätä e, aakos kirjaimistoamme ja siitä syystä laitan tämän pienen kortin jakoon, jossa on nämä aakkosemme. Voisitteko selittää, mitä tässä lukee, kun en muuten ymmärrä? An alphabet. Nämä ovat siis meidän aakkosemme. Nämä ovat meidän aakkosemme slaavilaiset kirjaimet ja niitä voidaan käyttää, jos haluatte kirjoittaa bulgariaksi tai venäjäksi. 300 mm, miljoonaa henkeä maailmassa käyttää tätä kirjaimistoa, joten voitte liittyä heidän joukkoonsa. Ja sitten toinen. Kiitoksia. Kiitoksia, että sain esitellä nämä teille, koska kun haluamme nyt juhlia myös kulttuuria ja koulutusta, lukutaitoa, niin tämä on erittäin mukava tapa juhlia sitä maissamme. Ja sitten toinen ilmoitusasia, se liittyy meidän valtuuskuntaan matkaamme Kroatiaan. Lähetimme valtuuskunnan Kroatiaan valiokunnastamme ja ohjelmassa oli tapaaminen Zagrebissa parlamentti parlamentaarisen aluekehitysvaliokunnan kanssa, vastuussa olevan ministerin kanssa ja kauppakamarin kanssa oli tapaaminen. Paikallis- ja alueviranomaiset, siellä kävimme rakennerahastojen rahoittamissa kohteissa ja sitten tämän viikon loppuun mennessä tämän asiakirjat ja siellä Rotsolin oli valtuuskunnan johtajana ja minä halusinkin antaa hänelle mahdollisuuden puhua valtuuskunnan puolesta, mutta hän ei nyt ole paikalla täällä. Ja sitten muut jäsenet olivat Van Nisteroi, Novakov, Maletic ja eh, edustaja Tomasic. Halusiko ne joku puhua asiasta? Heillä Van Nisteroi. Eh, Aivan lyhyesti liittyen tähän valtuuskuntaan. Maa on tehnyt erittäin hyvää työtä, mitä lähentymiseen tulee, ja sitten viime vuonnahan he liittyivät Euroopan unioniin. He ovat pystyneet käyttämään rahastoja ja ovat päässeet sitten tähän ohjelmakauden vauhtiin mukaan. Tässä oli koko hallinto on mukana ja tämä pisti silmään tämä hieno työ, mitä he ovat tehneet. Ja nyt tässä kiinnitetään erityishuomiota siihen, että ohjelmatasolla tehdään muutoksia. On tehty jo sopimuksia kumppaneiden kanssa. Tässä on kuitenkin aikatauluongelmia ja on käyty myös intensiivistä keskustelua kansallisen parlamentin ja kansallisten ministereiden kanssa. Ja tämä ohjelmisto, ohjelman muutos on aika hankala, eli kun me puhumme joustavuudesta, niin toki, mutta sitten liian suuret muutokset sitten taas tuovat epävarmuuksia tullessaan. Toinen asia, johon kiinnitimme huomiota alueiden kapasiteetti, kaupunkien kapasiteetti pitää kiinni hyvistä ihmisistä. Tämä on ongelma. Me puhuimme nuorten kanssa, jotka olivat uransa kynnyksellä. He tekevät yksi, kaksi vuotta töitä ja sitten he siirtyvät vapaille markkinoille. Palkat ovat paljon suuremmat ja sitten heidät on menetetty. Tämä on erittäin vaikea. Minä tulen me maksamme enemmän palkkaa. Ihmiset pitävät työstään, he ovat kahdeksan, yhdeksän vuotta työssään. Vähän tämmöinen trampoliinivaikutus, kun on tällaisessa työpaikassa, niin sitten saa helposti paremman työpaikan ja ura pääsee alkuun. Tämä on tietysti myös erittäin tärkeä. Me pääsimme kahdelle eri alueelle. Ja näemme, kuinka jotkut kaupungit hoitavat rahoja erittäin hyvin, mutta jotkut, varsinkin maaseutu, on vielä siirtymävaiheessa. Väestö pienee, palveluita yritetään pitää yllä nuorille, lapsille ja niin edelleen. Tässä on suuri jännite ja tässä katsellaan Eurooppaa kohden lähentymisvaiheessa ei ollut niin tiukkoja sääntöjä. Ja nyt odotetaan, että kaikkia näitä, eh, oletetaan, että kaikkia näitä sääntöjä ei tarvitse noudattaa. Eli täytyisi ehkä pohtia asioita uudestaan, eli ei täytyisi ohjelmoida uudestaan, kun juna on jo liikkeellä. Ja sitten tämä kapasiteettikysymys, ja kolmanneksi, olemme ottaneet ihmisten tarpeet, kansalaisten tarpeet huomioon ennen kaikkea maaseudulla. Kaikki oli hyvin järjestetty, sanoin kollegalleni tänään. No, bussin kuljettajan piti aina odottaa, mutta meillä oli jatkuvasti kiire. No, mutta kuitenkin kaikki oli hyvin järjestetty, opin paljon niin odotamme raportteja, mutta kuitenkin me voimme oppia paljon, kun käymme näissä maissa. Eli kaikki siis oli hyvin järjestetty. Kiitokset kaikille, jotka olivat tässä osallisina ja auttoivat meitä vaikeina aikoina. I'm sorry. Thank you, Mr. Van. Kiitoksia, Ravan Van Nistelrooy. Meillä on täällä nyt Euroopan komissiosta eh, Ram de Mounon Haluaisitteko te sanoa jotakin tästä? Yes, good afternoon. So my name is... Niin, hyvää iltapäivää. Kiitos tästä panoksesta ja Ratian matkasta. Saimme aika hyvän yhteenvedon tilanteesta. Tämä maa todella ponnistelee rahastovarojen käytössä – Tietenkin siellä opitaan vielä paljon uutta ja vaikeuksiakin tulee vastaan ja yksi keskeisistä ongelmista on todella mahdollisuus saada asiantuntevia, hyviä ihmisiä töihin ja pitää näistä työntekijöistä kiinni. Ja tällä hetkellä pyrimme pohtimaan vähän yhdessä – Minkä tyyppisiin konkreettisiin toimiin voitaisiin lähteä, että saataisiin palkattua, houkuteltua hyviä ihmisiä, jotka saisivat riittävän palkan ja palkan, joka perustuu siihen, miten hyvin suoriutuu tehtävästään? Tämä on yksi työsarka tällä hetkellä. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että järjestelmää on valta, vähän saatava yksinkertaisemmaksi. Se on melko suuri hallinnollinen taakka tällä hetkellä ja vähän enemmän joustoa tarvittaisiin. Tämä on vähän suhteeton nyt tällä hetkellä. Järjestelmä pitäisi saada hyvin toimimaan tehokkaasti. Paljon työtä tehdään tälläkin alalla ja sitten saada myöskin riittävän tehokasta hallinnollista toimintaa, tavallaan tällaista projektijohtoista työtä. Siellä opetellaan nyt kovasti ja lisäkehitys on tarpeen. Se ei ole kovin helppoa, koska tällä hetkellä ei ole riittävästi kunnollisia hankkeita tarjolla, mutta saataisiin tuloksia. Eli siellä pitäisi saada enemmän keskittymistä operationaalisiin toimiin. Siksi päätöksentekoakin on tehostettava ja tällaista hankkeiden johtamistoimintaa. Kyllä siellä vakavasti suhtaudutaan tähän työhön. Tällä hetkellä määritellään kansallista toimintasuunnitelmaa tässä mielessä, koska todella nähdään, että jotain on siellä tehtävä, jotta voitaisiin parhaalla mahdollisella tapaa hyötyä euroastoista. Ilo on tehdä heidän kanssaan työtä ja siellä työtä tehdään kovasti. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Me odotamme kertomusta tästä. Sihteeristö sen valmistelee ja se lähetetään regivaliokunnan jäsenille. Ja nyt voimme sitten jatkaa eh, äänestyksistä. Me olemme valmiit äänestämään. Ja tänään me äänestämme ensinnäkin eh, Euroopan alueellinen yhteistyö, parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet. Itse olen tässä esittelijänä ja aloitamme kompromissi ykkösestä. Oletteko valmiit äänestämään oikein hyvä? Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää ty- hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta, 35 siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kompromissi 7, anteeksi, kompromissiksi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta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 Tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 166 puolesta vastaan Tämä täytyy katsoa koneellisesti. Tarkistus 166. Koneäänestys, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. Tarkistus 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 172 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta katsotaan vielä koneellisesti. 172 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 176 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 179 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 180 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi luotelmakohdat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleet tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Täytyy katsoa tämä nelonen. Ja tästä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Olen pahoillani. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää Täytyy katsoa koneellisesti. Tarkistus 12. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy ja se hylättiin. Tarkistus 13 ja 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ei vaan äh, pitääkin äänestää 15, tarkistus 15 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Olen pahoillani. Meillä on EPPstä yksi liikaa. And we have to repeat the vote. Nyt meidän täytyy kyllä äänestys ottaa uusiksi. Meillä oli liikaa. Kiitoksia vain tuesta, mutta meidän täytyy ottaa nyt uusiksi äänestys. Nyt suljemme äänestyksen ja toistamme loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja äh, tämä äh, mietintö hyväksyttiin. Kiitos kovasti. Nyt jatketaan lausunnosta. parlamentin huomautukset monivuotisen rahoituskehityksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu. Esittelijä, valmistelija Kreel, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Jos ei, niin siirrytään suoraan äänestämään. Ensin kompromissi yksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksyt Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 and 12. 11 and 12 are, are covered in the compromise too. Uh, not mentioned in my voting list. I, I'm sorry, amendments. Pahoittelen. 11 ja 12 tarkistukset ovat kompromissitekstissä mukana näin äänestyslistassani on ja siksi pahoittelut. We stopped on compromise. We, we adopted compromise three. We go not compromise four. Thank you. Thank you. Kiitos siis. Seuraavana kompromissi neljä kohta kohdalta Kompromissi 4.2 osaa ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 53. 53 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kahdeksan. Kohta kohdalta jälleen ensimmäinen osa. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Niin, olkaa hyvä. Jos, jos te... Niin, tekninen kysymys vain. Ihan oikein sanottiin kyllä, mutta meidän EPPn listassamme tämä on Kreelin mietintö. Ja jotkut seuraavat nyt loisto listaani, mutta se koskee toista mietintöä. Eli seuratkaa tuota miimeistä. Kollegat näyttävät vähän yllättyneitä täällä, mutta jatkakaa vain puheenjohtaja. Kiitos. Oikein paljon. Voinko siis jatkaa? No kiitos, että voin nyt jatkaa äänestyttämistä. Jatketaan siis yhdessä. Second part. Toinen osa. Kompromissia kahdeksan. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 64. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9. Kohta kohdalta kaksi osaa. Ensimmäinen osa hänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Koneäänestys, tarkistus 73, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys, koneäänestys, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Onnettelut. Very good. We continue now. Hyvä. Jatketaan edustaja Novakovin lausunnolla. Miten voidaan parhaiten valjastaa käyttöön mahdollisuudet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden panos ja työllisyyteen eu on merkittävä? Edustaja Novakka, halusitteko käyttää puheenvuoron? Kiitos. Siirrytään äänestämään. Kompromissi 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 10. Tarkistus 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 11, Kaneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty. Mutta voimme tarkistaa. Tarkistetaan. Tarkistus 16, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Pahoittelut. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan, kun kukaan ei nosta kättä selkeästi. 29 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää Uskoisin, että hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Kyllä. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Tarkistetaan. Tarkistus 52, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 55. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 56, 57, eli identtiset tarkistukset äänestetään yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt loppu äänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä. Uh, Tarkistus 44. Äänestettiinkö siitä? We didn't vote. Emme äänestäneet tarkistuksesta 44, koska Tarkistus 29 hyväksyttiin. Kiitos paljon. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Okay, the, the vote is closed. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. Onnittelut. We go for... Me siirrymme eteenpäin. PK-yritysten rahoituksen saatavuus ja PK-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa. Herra Jola, aihan ei ole paikalla. Hmm. No niin. Ei kommentteja. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 11, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28, suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei. Kiitos. Joten äänestämme suullisesta tarkistuksesta. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58, suullinen tarkistus, vastustaako joku? Ei, joten äänestämme suullisen tarkistuksen kanssa. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 77 koneäänestys. Äänestys alkaa. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa 80, tarkistus 80. The, the vote is open. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja lausunto on hyväksytty. Onnittelut. Ja tähän päättyivät äänestykset. Seuraavaksi meillä on keskustelu komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen kanssa. Hän tulee kello 16. I'm sorry. I'm so- anteeksi, anteeksi. We have, we have exchange of views. We have exchange of views. Okay, we continue. No niin, me jatkammekin työtämme. May I have your attention, please? Saisinko huomionne? Okay, thank you. Thank you very much. We continue. Kiitos. Me jatkamme esityslistan seuraavalla kohdalla. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arviointi. Esittelijä herra Chiku on paikalla ja hän on valmiina esittelemään ensimmäisen visionsa. Olkaa hyvä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 emme voi ennakoida kaikkia eh, katastrofeja, mutta voimme eh, taata kuitenkin hyvän hallinnon eh, näissä tilanteissa, joita tapahtuu. On eri vaiheita katastrofeissa, luonnonkatastrofeissa. Ensinnäkin kyse on luonnonkatastrofeista, joilla on tuhoisat vaikutukset. Tarvitaan välitöntä humanitaarista apua kansainvälisistä hätäpalveluista. Ja sitten seuraava vaihe, joka meitä eniten kiinnostaa siinä vaiheessa, kun ensivaiheen apu on annettu, niin meidän pitää korjata tuhot. Komission kertomus on täynnä faktaa, mutta sitten omassa mietinnössämme haluamme, että otetaan huomioon nimenomaan ne uhrit, jotka tuntevat olonsa hylätyiksi. Ja tässä kaikki eri vaiheet on otettava huomioon. 2014 asetus solidaarisuusrahastosta muutettiin, jotta parannettaisiin sen toimivuutta. Ja olenkin tyytyväinen näihin muutoksiin, joita asetukseen tehtiin. Esimerkiksi nyt on pidennetty avun hakuaikaa. Myös byrokraattisuutta on vähennetty. Nyt meillä on kuuden viikon aika näihin byrokraattisiin menettelyihin. Ja tämän ajan puitteissa kaikki pitää hoitaa. Nyt meillä on mahdollisuus 10 prosentin 30 miljoonan euron tukeen näille maille. Nyt tarvitaan arvio tähän tästä komission kertomuksesta 2014. Komissio sai 13 uutta hakemusta ja seitsemän on hyväksytty, kaksi hylätty 2015 mennessä. Kaiken kaikkiaan komissio on antanut 126 miljoonaa euroa solidaarisuusrahaston puitteissa. Nyt kun olemme saaneet komission kertomuksen ja seuraamme eh, tätä eh, alueellisesta paikallisesta näkökulmasta haluaisin ottaa esiin muutaman seikan. Mekanismi eh, on tarpeellinen väline, jos meidän pitää puuttua näihin vakaviin katastrofeihin, joita EU:ssa on. Ja tällaisten hätätoimien kautta voidaan nyt korjata infrastruktuuria, sähköä, vettä ja vastaavia myös asuntoasioissa voidaan auttaa, voidaan maksaa myös hätäpalvelu ja ehkäisy, ennaltaehkäisy, esimerkiksi padot tulevat tähän mukaan ja korjaustoimet. On ollut Italiassa, Sloveniassa, Kreikassa paljon tulvia ja minun omalla alueellani Sardiniassa meillä oli 2013 tulvia, 16 kuolonuhria, ja yli 600 henkeä menetti kotinsa. Ja tämän lisäksi, niin kuin kollegat tietävät, me kärsimme valtavat taloudelliset tappiot tulvien myötä. Varsinkin paikalliset joutuivat siitä kärsimään. Kaikki katastrofit ovat osuneet Etelä-Eurooppaan, jotka tässä vaiheessa jo joutuvat kärsimään muutenkin globaalista kriisistä. Vaikka tämä asetus puuttuu tähän kuuden viikon määräaikaan siitä, eh, kun tukea on haettu. Olen edelleen sitä mieltä, että tarvitaan lyhempi aika. Tämä aika on edelleen liian pitkä. Euroopan parlamentti, parlamentin pitäisi keskittyä siihen, miten voidaan vauhdittaa hallinnollista menettelyä tämän rahaston kohdalla. Tässä puhutaan kuudesta viikosta, mutta tästä esimerkki Sardiniasta. Käytännön esimerkki Sardinia 2013 tulvien jälkeen piti odottaa yli puolitoista vuotta, että varat saatiin. 2013 eh, marraskuussa esitettiin hakemus ja meni vuoteen 2015, että saatiin mitään. Kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että tähän meni liian kauan ja ihmiset tuntevat itsensä hylätyiksi näissä olosuhteissa. Eli pitäisi yksinkertaistaa menettelyä ja vähentää byrokratiaa. Ja pitäisi olla myös mahdollisuus siihen, että voidaan hakea tukea. On aivan totta, että paikallisen aluetason viranomaisten pitäisi helpottaa eh, hallinnollista menettelyä ja solidaarisuusrahasto, sitä voidaan hallinnoida läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja paikallistason viranomaisten kanssa. Tätäkin halusimme eh, tuoda esiin. Ja niin kuin eh, talous- ja sosiaali komitea otti esiin tämän myös ja 2013 tammikuun päätöslauselmassa puhuttiin myös rahaston täytäntöönpanosta. Sanoisin, että tästä pitäisi seurata seurantakertomus ja pitäisi lisätä myös täydentävyys, täydentävyyttä niin, että voimme todellakin hyötyä synergiaeduista näiden eri välineiden välillä – ne pitää täytäntöön panna solidaarisuusrahaston kautta ja kansallisten rahastojen kautta, koska joitakin näistä ei ole vielä aktivoitu, ja tämä vaarantaa näiden alueiden kilpailukyvyn. Ja sitten aivan lopuksi, kun halutaan ennaltaehkäistä katastrofit, se on tärkeä näkökohta Euroopan unionin politiikassa, ja se on kaikista äh, taloudellisin keino, jos halutaan vähentää katastrofialttiutta. Kaikilla Euroopan unionin alueilla pitäisi käyttää käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet, jotta saataisiin aikaan kestävä katastrofien ehkäisy toiminta ja tällä tavoin voidaan puuttua myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, koska niitä nämä katastrofit paljon ovat. Haluaisin kuulla kommentteja ja ehdotuksia kollegoilta ja varjoesittelijöiltä, kaikilta valiokunnan jäseniltä. Ja tulevina viikkoina varjoesittelijät, heidän kesken pidetään kokous. Kiitos. Uh, now I'll begin. Kiitos, edustaja Riko. Nyt varjoesittelijät. Edustaja Pikula, teillä on puheenvuoro. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Fond solid... Kiitos, puheenjohtaja. Solidaarisuusrahasto, kuten kuulimme, luotiin, jotta voitaisiin antaa taloudellista tukea jäsenvaltioille ja ehdokasvaltioille, jotka kohtavat luonnonkatastrofeja. Tämä on reaktiona – vuoden 2002 tulviin. 3,5 miljardia euroa on käytetty 69 pyynnön pohjalta jäsenvaltioista ja muista kuin jäsenvaltioista. 2014 komissio hyväksyi menettelyt, jotka nopeuttavat tätä prosessia, ja tämä auttaa auttaa jäsenvaltioita saamaan nopeammin tukea tästä rahastosta. Myöskin kelpoisuuskriteerit on saatu selvemmiksi, jotta voidaan lievittää tällaisten katastrofien vaikutuksia. Mutta menettelyt ovat edelleen kovin pitkät – usein menee liian pitkään ennen kuin varat voidaan maksaa, kun hyväksyntä on saatava neuvostosta ja parlamentista. Ja usein määräajat ovat kovin pitkät. Esimerkiksi Kroatian toukokuussa 2014 tulvien varat hyväksyttiin lokakuussa ja parlamentti hyväksyi seitsemän kuukauden jälkeen tuon ehdotuksen. Tämä on suurin ongelma, joka on korjattava, kun puhutaan solidaarisuusrahastosta. Muita kysymyksiä? Se, että lisättäisiin rahaston varoja, jotta voitaisiin kattaa tuhot. 3-5 prosenttia kokonaiskustannuksista katetaan rahaston kautta. Lisäksi on valvottava tarkemmin näiden varojen käyttöä. Joka tapauksessa mielelläni teen kollegoiden kanssa yhteistyötä. Kiitos. Edustaja Poreva ECRstä. Hän on väriesittelijä, mutta en näe häntä paikalla, joten puheenvuoron saa Stefan Miltenborg, Alden väliesittelijä. Well, of course, natural... Kiitos puheenjohtaja. Luonnonkatastrofeja ei voi pysäyttää, siksi meillä on solidaarisuusrahasto, mikä on erittäin tärkeä. Ja tällä voidaan ostaa solidaarisuutta alueille, mutta alueet voivat kuitenkin myös ennaltaehkäistä katastrofeja ja vähentää niiden vaikutuksia. Lähes 8 miljardia euroa ilmastonmuutoksen Ähm, vähentämiseen ja niin edelleen. Jäsenvaltioiden ja alueiden täytyisi ponnistella enemmän estääkseen katastrofeja ja myös vähentää niiden vaikutuksia maailmaan. Pankin mukaan yksi euro ennalta ehkäisystä vaikuttaa noin 4-7 euron verran myöhäisemmässä vaiheessa. Eli tarvitaan uutta innovaatiota ehkäisyyn Tulee tätä kautta saadaan myös uusia innovatiivisia työpaikkoja. Et täytyy se olla solidaarisia niitä kohtaan, joita katastrofi on koskettanut ja heitä täytyisi auttaa mahdollisimman nopeasti. Ja kuten esittelijä sanoi, on erittäin tärkeää, että katastrofin ja maksun väliin ja mahdollisimman vähän aikaa. Ja neuvoston, parlamentin ja komission täytyisi ponnistella enemmän sen, että päätöksenteko menisi vähemmän aikaa ja aikaa ja että hakijat voivat käyttää näitä rahaston rahoja mahdollisimman nopeasti. Maksuviivästykset johtuen neuvostosta ja parlamentista sitä on tapahtunut, kuten sanottiin täällä aikaisemmin, esimerkiksi tulvat Sardiniassa. Ja tätä kautta rahasto ei ole myöskään pystynyt toimimaan tehokkaasti. Jäsenvaltiot ja alueet, jotka ovat käyttäneet rahaston määrärahoja, niiden täytyisi raportoida komissiolle. Ja tätä kautta voisimme varmasti myös lisätä rahaston avoimuutta. Minä toivon, että vuoden 2014 asetusuudistus nopeuttaa toimintaa ja maksuja ja toimeenpanoa, mitä rahastoon tulee. Mutta asetusuudistusta voidaan valvoa ainoastaan tulevina vuosina, koska meidän täytyy tietysti pohjata tämä kaikki kokemuksiin. Toivottavasti esitteli ottaa kommenttini huomioon ja odotan yhteistyötä hänen kanssaan ja varjoesittelijöiden kanssa liittyen tähän tärkeään aiheeseen. Kiitos. Thank you. Thank you, Mr. Van. Kiitos oikein paljon, edustaja Van En näe muita varjoesittelijöitä. Edustaja Grazie, Presidente. Conosciamo il fondo di solidarietà e quanto... Kiitoksia puheenjohtaja, me tiedämme, että solidaarisuusrahasto on hyvin tärkeä unionille ja nimenomaan ilmastonmuutoksen takia luonnon katastrofeja tapahtuu. Kun on vakavia katastrofeja, silloin solidaarisuusrahasto on toiminut aika hyvin, mutta sitten kun puhutaan pienemmistä katastrofeista, on ollut vaikeuksia niiden kohdalla, koska koska eh, ehdot ovat liian monimutkaiset. On tiettyjä alueita, varsinkin sellaisia alueita, joilla, eh, jo, joilla on tapahtunut katastrofi, joka koskee koko väestöä. Ja eh, sitä varten tämä järjestelmä ei ole oikein toimiva, on hyvin vaikea arvioida myöskin kaksi kolmannesta hakemuksista joutuvat hylätyiksi. Ja kun äh, mietitään tätä asiaa nyt tässäkin valiokunnassa, niin äh, pitäisi toimia niin, että saadaan nämä ongelmat pois päiväjärjestyksestä ja äh, komission pitäisi virtaviivaistaa jollakin tavoin koko menettelyä. Ja nyt olisi tarpeen myös katsoa onko määrärahat käytetty sopivalla tavalla. Esimerkiksi, ettei, etteivät rikolliset pääse käsiksi näihin varoihin. Siitä syystä komission pitäisi seurata tarjouskilpailujärjestelmiä ja seurata, miten käytetään näitä varoja loppukertomukset pitäisi julkaista, ne mitä saadaan jäsenvaltioista. Meidän pitäisi paremmin myös määritellä katastrofien hallintamenettelyt ja se, miten tilapäiset toimet hoidetaan esimerkiksi asutuksen osalta, majoituksen osalta. Italiassa esimerkiksi ei ollut mitään järjestelmää tätä varten ja tämän otti esiin myös tilintarkastustuomioistuin. Meillä oli myös hiukan ongelmia erikaisen hankkeessa. Mafia pääsi mukaan ja on rakennettu taloja, jotka ovat sitten sortuneet, eli tämän tyyppisiä ongelmia, joten me haluaisimme y- hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, mikrofoni. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, predsjednice. Kiitos paljon puheenjohtaja. Luvallanne käyttäisin tilaisuutta hyväkseni ja puhuisin ihan lyhyesti, mutta halusin kuitenkin tehdä ehdotuksen sisällön osalta. Toivoisin nimittäin, että edustaja Chikun mietinnössä voitaisiin päästä eroon epätasapainosta, joka on tuhon laajuuden ja hakemuksen käsittelyn välillä. Sardiniaan saatiin puolentoista vuoden jälkeen vasta rahaa tästä rahastosta. Tämän ajan on muututtava. Se ei voi olla niin pitkä. Me kaikki näemme, miten suurista tuhoista on kyse. Jos puhutaan vaikka miljoonasta, niin eikö voitaisi ainakin 100 000 heti hätäapuna antaa, kun tiedetään, että suuresta katastrofista on kyse. Jotain tällaisia mahdollisuuksia pitäisi olla. Komissiolla pitäisi olla tässä vielä vähän pelivaraa ja yhdessä sitten eri jäsenvaltioiden kanssa, jo, jota katastrofi koskee, voitaisiin sopia niin, että ainakin osa varoista saataisiin heti kansalaisten tueksi. Tämä nähtiin Kroatian esimerkistä myös, että Ihan pikku osa rahasta saatiin heti, mutta se oli todella niin pieni summa, ettei sillä ollut oikein merkitystä. Eli heti pitäisi saada kunnollisempi summa. Ei tietenkään mitään valtavaa summaa, mutta kuitenkin uskon, että ymmärrätte, mitä ajan nyt takaa. Eli hyvin nopeasti pystytään kyllä arvioimaan, mitä suurista tuhoista on kyse ihan kymmenessä päivässä – ja jos suurista tuhoista on kyse, niin pitäisi pyrkiä siihen, että 10 tai 20 prosenttia varoista saataisiin heti sinne paikan päälle. Muuten odotteluun menee ihan liian pitkä aika. Muuten saadaan ensin vain symbolista apua ja ihmiset tuntevat, että heidät jätetään yksin tässä vaikeassa tilanteessa. Ja näin ei nähdä solidarisuusrahaston vaikutusta, jos apua ei tule heti, niin se ei oikeastaan autakaan. Ei se auta sitten puolentoista vuoden jälkeen enää. Kiitos, Stemansko. Madame la Présidente, mes chers collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää ja varsinkin painottaa sitä, miten paljon Euroopan unionin solidaarisuusrahasto on äh, välttämätön ja mielestäni se on esimerkki siitä, äh, mikä on Euroopan unionin perusarvo. Nyt äh, ilmastonmuutos vain etenee ja meillä on parattuna tietty määrä varoja tätä rahastoa varten vuosittain, nimenomaan luonnon katastrofeja varten tässä tarkoituksena on etupäässä auttaa luonnonkatastrofeissa, mutta olen erityisen tyytyväinen mm, myös alueellisen tason toimiin, jotka tämä rahasto mahdollistaa. Niinpä kun minä olen merten takaisilta alueilta, olen tyytyväinen, että nykyinen lainsäädäntö – kiinnittää erityistä huomiota myös erittäin syrjäisiin alueisiin, niin kuin tiedätte. Näihin lukeutuu myös sellaisia alueita, jotka ovat hyvin haavoittuvaisia ja alttiita e, ilmastonmuutoksessa. Siellä on tulvia, e, maanjäristyksiä ja muita e, katastrofeja. Tähän mennessä näitä katastrofeja ei tunnustettu komissiossa, mutta nyt täsmennetään, että rahastoa voidaan käyttää heti, kun tuhot vastaavat yhtä prosenttia BKTstä näillä alueilla verrattuna 1,7 prosenttia muilla alueilla. Ja muistuttaisin vielä tästä sitten, kun jatkossa neuvotellaan rahastosta. Kiitos. Thank you. Is there any other? Kiitos. Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Herra Chiku, haluaisitteko vastata? Ai, anteeksi. Ennen sitä annan komissiolle puheenvuoron. Onko siellä ketä? Herra Vahter. Kiitos. Pyydän anteeksi, että tulin hieman myöhässä. Oli hieman liikenneongelmia mielenosoituksen vuoksi, joten en kuullut äh, esittelijän puheenvuoro, pyydän siitä anteeksi. Mutta haluaisin painottaa sitä, että komissio haluaa tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan ja esittelijän kanssa, jotta saadaan aikaiseksi oma aloite mietintö, jos näin toivotaan. Ja me voimme myös toimittaa yksityis ajankohtaista tietä, josta saattaisi olla hyötyä. Haluaisin ottaa esille sen, mitä täällä jo sanottiinkin. Solidar- solidarisuusrahaston asetus uusittiin noin kaksi vuotta sitten ja on ehkä hieman aikaista tässä vaiheessa vetää johtopäätöksiä. Meillä on ollut suhteellisen vähän luonnon katastrofeja kesän 2014 jälkeen. 12 yhteensä suurin osa tapahtui vuoden 2014 loppupuolella ja kaksi vuonna 2016 ja kaksi vuonna 2014. Ja tämä nyt ei ole kovin paljon johtopäätöksien vetämiseen. Mutta me voimme sanoa, että mitä alueellisten katastrofien kriteereihin tulee, jotka olivat aikaisemmin monimutkaisia ja vaikeita tulkita, ovat nyt paljon selkeämpiä. Ja me emme tähän mennessä ainakaan vielä ole saaneet hakemuksia alueellisiin katastrofeihin liittyen, jota komissio ei olisi voinut hyväksyä. Ja olemme luottavaisia, että tämä suuntaus tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Ja hyväksymisprosentti tulee olemaan lähes 100 prosenttia, niin kuin aikaisemminkin, kun puhutaan suurista katastrofeista. Sitä vartenhan tämä rahasto alun perin perustettiinkin. Kaiken kaikkiaan voidaan varmaan sanoa, että rahasto on toiminut suhteellisen tyydyttävästi. 102 hakemusta vuoden 2002 jälkeen, 70 niistä on hyväksytty ja hylkäyksiin Ylläkäykset olivat pieniä alueellisia katastrofeja, joita toivottavasti tulevaisuudessa ei enää tapahdu. 3,4 miljardia euroa on käytetty jäsenvaltioiden tukemiseen. Ehkä lyhyesti muutama kohta, jotka nousivat esiin tässä keskustelussa. On totta, että tilanne on selkeämpi, mitä katastrofeihin äärialueilla tulee. Ja tässä kynnykset ovat matalampia kuin muilla alueilla. Se on otettu huomioon tässä uudessa asetuksessa. Ja siinä otetaan varmasti näiden alueiden haavoittuvuus huomioon, mitä luonnonkatastrofeihin tulee. Komissio on täysin samaa mieltä sen asian suhteen, että meidän tulisi ponnistella sen eteen, että hakemuksen tai oikeastaan katastrofin ja maksun välinen aika siis olisi mahdollisimman lyhyt. Ja asetuksessa on myös mahdollista äh, tällainen pidempi hakemusaika 10-12 päivää ja mm, viikkoa ja monet jäsenvaltiot ovat käyttäneet tämän ajanjakson, joten tässä on kahden viikon viive, mutta äh, hallintomenettelyjä on lyhennetty ja jos neuvosto ja parlamentti budjettiviranomaisena yhdessä hyväksyvät korjaavan lisätalousarvion, jota on ehdotettu, niin, niin tämä varmastikin auttaisi tilannetta. Sitten asetuksessa on myös yksi uusi kohta, jossa mahdollistetaan nämä ennakkomaksut jotka täällä otettiin esiin, niin se on 10 prosenttia odotetusta summasta. Ja tämä ö, summa tietysti ei nyt sitten kata koko tuhoa. Meillä on 500 miljoonaa vuosittain käytettävissä, joten me voimme myöntää suhteellisen alhaisia summia, mutta kuitenkin niillä on merkitys kunnille, alueille ja jäsenvaltioille, mutta ne eivät tietenkään kata koko summaa. Ja me olemme käyttäneet tätä nyt sitten vuodesta 2015 lähtien kolmessa neljästä tapauksessa, joissa hakemus on tehty. Käytimme tätä menettelyä ainoastaan, kun näin pyydettiin. Yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla asiaa vielä pohditaan liittyen tulviin. Siinä ei kuitenkaan pyydetty ennakkomaksua. Eli me mielellämme toimitamme mahdollisimman paljon mitä tietoa, mitä tähän mietintöön tulee E- eli mielellämme annamme näitä tietoja. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt edustaja Chico, teillä on puheenvuoro. Se presidente, naturalmente io ho registrato... Kiitoksia puheenjohtaja. Ö, olin erittäin tyytyväinen, kuin ö, sain tosiaan ensimmäiset panokset tässä keskustelussa. Ja nyt voimme lähteä sitten työstämään tätä asiaa varjoesittelijöiden kanssa ja voimme antaa oman kädenjälkemme tuohon asiaan. Onneksi meillä ei ole näitä katastrofitapauksia äh, kovinkaan paljon ollut, mutta tässä on hankalia kysymyksiä, joita pitää vielä tutkia. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ensimmäinen keskustelu käytiin näin tästä aiheesta. Käsittääkseni edustaja Jiku aikoo mietintöluonnoksen kesäkuisessa kokouksessamme esitellä. Ja luultavasti äänestys järjestetään tästä oma-aloitteesta valiokuntamietinnöstä syyskuussa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Näin käsiteltiin tuo esityslistan kohta. Seuraavana keskustelemme komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa. Hän on vastuussa työllisyydestä, kasvusta, investoinneista sekä kilpailukyvystä. Hän ei ole vielä täällä, joten odottelemme häntä nyt vartin. Teillä on siis vartti aikaa. Voitte käyttää tämän vartin, mihin sitten aloitetaan. Ehkä kahvitaukoa. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, voisinko pyytää huomiotanne aivan ajallaan kello puoli viideltä komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on saapunut regivaliokunnan kokoukseen. Olemme iloisia, että voimme varapuheenjohtajan toivottaa tervetulleeksi. Hän on vastuussa työllisyydestä, kasvusta, investoinneista sekä kilpailukyvystä. Tänään hän on täällä valiokunnassa keskustelemassa kanssamme strategisten investointien rahastosta ja synergiasta rakenne- ja investointirahastoihin Euroopan unionissa. Esityslistalla on myös muut kohesiopolitiikan kysymykset, jotka liittyvät tähän komission työhön. Varanpuheenjohtaja Kataisen tapasimme viimeksi valiokuntakokouksessa maaliskuussa 2015. Silloin hän oli investointipankin varapääjohtaja Motterin kanssa esittelemässä esiin rahastoa. Tämän päivän keskustelu on osa tämän valiokunnan valvontatyötä. Ennen komission pestiän Katainen oli pääministerinä, valtiovarainministerinä Suomessa. Nyt annan puheenvuoron varapuheenjohtajalle ja sen jälkeen keskustellaan. Ensin puheenvuoron saavat Kataisen puheenvuoron jälkeen koordinaattorit. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Thank you very much for giving me a chance. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden keskustella ka- kanssanne, mistä haluattekin sitten keskustella. Haluan yrittää antaa vastauksen mahdollisiin kysymyksiinne. Tämänpäiväinen aiheemme on komission työohjelman täytäntöönpano ja meillä on paljon muitakin alaotsikoita tämänpäiväisellä esityslistalla, mutta kun katsotaan työohjelmaa, niin investointikysymykset ovat komission työssä ihan päällimmäisenä. Ne esipeli eri rahastot ovat hyvin tärkeässä asemassa ja me Puhumme myöhemmin sitten lisää hankeportaalista ja se avataan ensimmäinen kuudetta ja sitten neuvontapalvelut alueelle yksityissektorilla ja julkisella sektorilla. Tämä on myös meneillään ja aika hyvin silläkin alalla menee. On myös useita yhtenäismarkkinakysymyksiä, ilmastosopimus, energian riittävyys, kiertotalous, kiertotalous ja emu ja muut aiheet, mutta haluaisin aluksi puhua kohesiopolitiikasta. Noin 450 miljoonan budjetti 2014-2020 Euroopan rakenne- ja investointirahastot. Se on merkittävin investointiväline EU:ssa ja nyt kohesiopolitiikka politiikassa on painotettu nimenomaan näitä rahastoja ja keskitetään rahastot investointeihin, jotka perustuvat hyvään suunnitteluun. Ja nimenomaan ehdollisuus otetaan huomioon. Nyt kun meillä on uusi asetus ja niiden myötä eri rahastot liittyvät hyvin kiinteästi eurooppalaiseen ohjausjaksoon, samoin kuin ehdollisuuteen. Ja tämä läheinen yhteys tarkoittaa sitä, että EUn rahoituksessa on taustalla terve finanssipolitiikka ja rahapolitiikka. Ja nyt kun katsotaan nämä talouden prioriteettialueita, niin komissio pyrkii parempaan käyttöön Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa ja antaa myös suosituksensa mukaan lukien näiden rahastojen tehokkuus ja yhteydet hallintoon. Mainitsisin vielä, että eri rahastoja, niitä ei käytetä, koska on isoja ongelmia tai alijäämiä, vaan pyritään nimenomaan ratkaisemaan näitä rakennusinvestointikysymyksiä ja e, meillä on myös esirahastot ja kun yhdistetään esir ja eri rahastot e, tai katsotaan niitä kumpaakin, e, voidaan katsoa joko hanketasolla tai sitten kansallisella alueellisella tasolla. Ja tämä on yksi niitä kysymyksiä, joita joissa meidän pitää tehdä lähempää yhteistyötä, koska alueemme eivät tiedä näistä mahdollisuuksista vielä, ja te edustatte kansaa ja alueita, joten teillä on merkittävä tehtävä tässä. Jos tarvitsette apua, niin me olemme kyllä täällä teidän apunanne, jotta alueilla löydetään mahdollisuus yhdistää esirahasto eri rahastojen kanssa. Ja tällä tavoin saadaan aikaan järkeviä investointeja. Nyt kun yhdistetään ne esi, ESIR ja eri tuki ja eri rahasto antaa tukea myös ESIR-mahdollisuuksille. Ja komissio on julkaissut helmikuussa selvityksen siitä, miten ESIR ja eri täydentävät toisiaan ja millaisia mahdollisuuksia niissä on. Ja siinä on tiettyjä ajatuksia, joita olemme kehittäneet. Me saamme pian konkreettisia esimerkkejä siitä, miten nämä toimivat. Ja sitten kun saamme ensimmäisen hankkeen eh, Pohjois-Ranskasta, eh, valmiiksi, niin eh, on helpompi oikeastaan osoittaa siitä, sitä hyvänä esimerkkinä. 2014-2020 kaudella painotetaan sitä, että käytetään, käytetään rahoitusvälineitä tukena ja tällä tavoin saa, saadaan enemmän investointeja julkiseen äh, hankintaan. Se on tärkeä osa äh, eri rahastoja. Tässä tarkoituksena on äh, käyttää eh, nimenomaan rahoitusvälineisiin eh, suuri osa eri rahastoista. No, pyritään eh, kaksinkertaistamaan tämä tavoite. Se on hyvin realistinen tavoite. Koordinointi on mahdollista ja näiden välineiden allokointi on 20 miljardia euroa. Se on nyt jo lähestulkoon kaksinkertainen verrattuna aikaisempaan kauteen. Tästä esimerkkinä PK-yritykset Euroopan aluekehitysrahastoissa. Siinä painotettiin nimenomaan PK-yrityksiä ja nyt on rohkaistu siihen, että siirrytään nimenomaan eri rahastoihin. Vaikutukset ovat nopeampia ja tällä tavoin saadaan enemmän resursseja käyttöön. Tässä mukana on myös yksityissektori ja näin edesautetaan alueiden elinkelpoisuutta. Rahoitus tarjotaan siis ennen kuin investointi tapahtuu, eli tässä on hyviä syitä ottaa käyttöön. Kannattaa muistaa myös PK-aloite, jonka avulla pyritään suuntaamaan eri rahoitusta myös PK-yrityksiin ja stimuloidaan myös pankkilainoitusta pk-yrityksiin. Espanja, Bulgaria, Romania, Italia ja nyt myös Suomi ovat osallistuneet tähän pk-yritysaloitteeseen. Ja sitten MMF katsaus. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on ollut avainasemassa, kun on pyritty turvaamaan neuvottelut monivuotisessa rahoituskehyksessä ja joustomekanismissa. Jousto oli välineenä 2014, jotta saatiin nämä jälkeenjääneet maksatukset hoidettua ja hyvin tärkeää 2014 oli myös se, että neuvostoparlamentti sopivat yhteistä maksusuunnitelmasta, jonka avulla vähennetään maksamattomien määrää 2016 loppuun mennessä kestävälle tasolle. Ja keskivälin tarkastelu on mahdollisuus tarkastella sitä, miten nykyinen järjestelmä toimii ja miten budjetti voidaan laatia tehokkaammin, jotta EU voi tarjota vastauksen prioriteettialueille ja niille alueille, joissa kriisi vallitsee. Me emme vielä ole päättäneet ajoituksesta puolivälin tarkastelussa. Joka tapauksessa tämän vuoden loppupuolella tapahtuu. Sitten sisällöstä. Siellä on, ovat odotukset vähän vastakkaiset. Monet parlamentissa odottavat merkittäviä muutoksia ja lisäyksiä. Toiset sitten neuvostossa ovat vastahakoisia mihinkään uudistuksiin. Joka tapauksessa neuvoston pitää toimia yksimielisesti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin suostumus on saatu. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että laadullisesti vallitsee konsensus. Tarvitaan vain lisää joustoa ja yksinkertaistusta täytäntöönpanossa. Nykyinen jousto sitä on käytetty jo odottamattomiin tarpeisiin ja itse asiassa meneillään olevaan pakolaiskriisiin. Lainsäädäntöehdotus, jonka avulla voidaan yksinkertaistaa joustoa, se on hyvin todennäköisesti osa tätä pakettia. Julkinen osapuoli, siinä kuuliminen käynnistettiin maaliskuussa mm, ajatellen parempaa hallintokäytäntöä ja tässä eh, teette työtä myös budjetin parissa, jossa on tietyt tavoitteet. Ne ovat saaneet vahvaa tukea neuvostosta ja parlamentista. Ja sitten monivuotinen rahoituskehys, tämä asetus pitää uudistaa 2017 mennessä. Mitä tulee tähän asetukseen, siihen, siinä käydään läpi maksu, maksusitoumukset ja maksut ja niistä hyvin teknisperusteisesti käydään läpi uudistus. On myös muita asioita, jotka pitää käsitellä pitkällä aikavälillä ja niihin pitää puuttua varsinkin seuraavan rahoituskehyksen aikana. Se on tärkeä virstanpylväs, kun katsotaan komission seuraavaa kautta 2018 alkaen. Mitä tulee sitten omiin varoihin, me odotamme kovasti, että päätökset ja suositukset tulevat omien varojen korkealta, korkean tason ryhmältä, jossa puheenjohtajana on herra Monti. Ja tässä on suunniteltua syyskuulle, suunniteltuna syyskuulle jo parlamentaarinen kokous. Myös yksinkertaistuksessa on korkean tason työryhmä, joka tarkastelee mahdollisuutta puolivälin tarkastelussa tuoda esiin joitakin johtopäätöksiä. Haluaisin kiinnittää huomiotanne tähän aiheeseen, joka liittyy nimenomaan parlamenttiin ja teidän keskusteluihinne komission jäsen Kreiterin kanssa – ja sitten täytäntöönpano 2014-2020 ohjelmat. Se on tärkeä keskustelun aihe, kun uudistetaan äh, monivuotista rahoituskehystä äh, seuraavalla kaudella. 2016 äh, maksuennusteiden mukaan on arvioitu, että maksuvaatimukset on äh, tämän vuoden loppuun äh, noin 5, vuoden, 5 prosentin tasolla, suunnilleen sama kuin 2017. Ja sitten äh, uudistettu kohesiopolitiikka, siinä pitää olla kunnollinen ohjelmointi ja valmistelutyö, koska olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Komissio on hyväksynyt jo useita suunnitelmia 2014 pohjalta. Tässä puitteistossa painotetaan tuloksia, joita on alueilla, joissa on nimenomaan strategista suunnittelua ja näin saadaan myös hyviä tuloksia. Mitä tulee sitten jaettuun hallintoon ohjelmien täytäntöönpano on jäsenvaltioiden vastuulla ja nyt eh, kun aloitamme ohjelmia, eh, vauhti on hitaampi kuin odotettu, eh, varsinkin näissä maksuvaatimuksissa. Ja yksi tärkeitä syitä on se, että jäsenvaltiotasolla hallinto on toiminut hitaammin. Sitten toinen syy saattaa olla se, miten täytetään ex ante ehdollisuus, joka johtaa moniin tapauksiin, joissa keskeytetään rahoitus joka tapauksessa oikea-aikainen täytäntöönpano on tärkeää, jotta varmistutaan siitä, että saadaan tuloksia paikan päällä mahdollisimman nopeasti näistä ohjelmista. Ja sitten viimeiseksi sanoisin muutaman sanan pakolaiskriisistä. Tämä kriisi on muuttanut Euroopan prioriteetit tähän mennessä kansalliset tai alueelliset ohjelmat eivät ole eh, vielä eh, joutuneet muutoksen alaiseksi, mutta nyt katsomme eh, seuraavaa kautta ja katsomme, millä tavoin eh, voidaan vahvistaa myös tätä eh, puolta asiasta. On aivan selvää, että voidaan rahoittaa paljolti toimia. Ensinnäkin liikuvat sairaalat, vesihuolto, investoinnit sosiaaliturvaan, terveyteen, koulutukseen, infrastruktuuriin, maahanmuutto on aivan todellisuutta joka tasolla ja meidän pitää paremmin ottaa huomioon maahanmuuton haasteet ja oppia toinen toisiltamme laajaltikin. Mitä tulee sitten EUn urbaani asiat, kaupunkikysymykset, niin se tulee mukaan myös tässä maahanmuuttokysymyksessä kansalaisjärjestöt, niidenkin pitää puuttua tähän haasteeseen. Ja tässä mielessä Amsterdamin sopimuksen vaikutukset ovat tärkeitä kaupunkipolitiikan kannalta. Päätän oman puheenvuoroni tähän, puheenjohtaja. Vastaan mielelläni kysymyksiinne, mutta kuulisin mielelläni teidän näkemyksiänne rakennepolitiikasta, monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä on hyvä tilaisuus minulle oppia myös teiltä, koska te olette asiantuntijoita tällä alalla. Haluaisin puhua vielä hiukan lisää muista mahdollisuuksista, joita meillä on ollut. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitos, kiitos varapuheenjohtaja varmasti monivuotisista rahoituskeyksistä, kohesiopolitiikasta ja kohesiopolitiikan tulevaisuudessa kuullaan paljon samoin kuin tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä. Kaikki nämä aiheet ovat valiokuntamme esityslistalla ja varmasti kysymyksiä esitetään tänään paljon. Nyt lähdetään liikkeelle kysymyksistä ja ehdotuksista. Ensin koordinaattorit. Edustaja Van Nistelrooy, EPP-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Um, commissioner. Kiitoksia komissaari varapuheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella teitä, koska te viestitte aivan loistavasti, jos näen kommenttinne, twiittinne päivittäin, viikoittain, kun näen komission tiedotteet, PK, yritysvälineet ja teette tätä työtä päivittäin. Onnittelut. Koska saatte aikaiseksi tuloksia, joita me voimme arvioida. Sanoitte jotain kesäkuusta, ehkä ymmärsin väärin. Minä muistan ehkä noin vuosi sitten täällä valiokunnassa me sovimme asetuksesta, esiristä, eli kuinka me saamme aikaiseksi synergia. No, katsotaan, se on uusi väline ja nyt ei heti voida ennustaa, kuinka se otetaan vastaan Euroopassa. Ja me sanomme, että no ehkä meidän täytyy ehkä meidän täytyy sitten sopeuttaa eri rahastoasetusta Eli me olemme tässä samassa tilanteessa, odotamme tuloksia. No, minä puhun esiristä jokaisessa puheessani omassa maassani, mutta me olemme myös lainsäätäjiä. No, muutama muu huomio. Eli mitä me voimme tehdä? monivuotisessa rahoituskehyskeskustelussa on ehdotettu, että on siis miljardeja euroja, jotka automaattisesti palautuvat jäsenvaltioihin, että me lopettaisin tämän hölynpölyn, koska joka kerta täytyy sitten taas pyytää rahaa aikaisemmin siis maataloudessa ja nyt aluepolitiikassa. Me tiedämme, että näin tapahtuu. Ja nyt meidän täytyy sitten polvistua jäsenvaltioiden edessä. Lopettakaa tämä. Ja nythän tässä mm, oma aloite mietinnössä on, on tehty aloitettavan asian suhta tässä yhteisestilä Jan Albrechtin kanssa. Tämä on siis todellakin tärkeä Puhutaan joustavuudesta. Tämä on yhteisön, nämä ovat yhteisön määrärahoja. No me puhumme myös pakolaisista. Tässä voidaan tehdä hyvin paljon, ei synnytetä uusia ongelmia, vaan täytyisi tehdä työtä tämän rahan pohjalta. Eli tämä toinen huomio. Sitten kolmas huomio. Olet, olette moninkertaistamisen mestari aluepolitiikassa maassa, niin yksi euro onkin sitten lopuksi neljä euroa. Tähän liittyy jonkinlainen kaavio, en nyt edes muista sitä. Tämäkin on tärkeää. Ei nyt ainoastaan kommenttina. Tarkoitan tätä aivan vakavissani tulevaisuutta varten. Olemme vuoden tutkineet asiaa Regissä ja muualla. Eli missä tarvitaan apurahoja? Kukaan ei halua investoida. Ja mis, miten saadaan aikaiseksi enemmän äh, markkinavälineitä ja tätä kautta enemmän ö, äh, äh, määrärahoja? Ja tätä keskustelua ei ole käyty parlamentissa, ei myöskään investointipankissa. No hän sanoo aina saman, no näin on tehty aikaisemminkin ja niin edelleen, mutta en ole nyt saa hyvää tunnetta tästä. Sanottiin, että oli 20 miljardia, nyt on 40 miljardia tupla. Kyllä, no niin, mutta Haluan vakavasti keskustella neuvoston ja asiantuntijoiden kanssa tästä. Ja sitten viimeinen huomioni. Euroopan todellinen tilanne. Olin juuri Sloveniassa ja Kroatiassa viime kuussa. Ja se, mihin kiinnitin huomiota, että alueet, uudet jäsenvaltiot, joihin me investoimme paljon kohesio rahaa, niin ne laahaavat edelleen perässä. Ja tämä on huomattava. Ja monet asiat, kuten tutkimus, niin siellä ei toimita riittävän nopeasti. Se on tässä esitetty myös ja ehkä kriisin jälkeen nyt erot ovat vielä kasvaneet, joten meidän täytyy katsoa asiaa syvemmälle. Tämä ei ole kohesion tai minkään muunkaan syytä. Se on tämänhetkinen tilanne. Ja kysymys kuuluu, mitä tämän ajanjakson jälkeen tapahtuu. Eli, eli ne, jotka ovat hieman jäljessä, he, heitä täytyisi hieman työntää eteenpäin. Vanhat jäsenvaltiot saavat 60 tai ovat 65 prosenttia Horizon 2020. Eli ja toivon, että nyt sitten Esirin kautta me voimme käydä tätä keskustelua. Me haluamme tasapainoa painoista Eurooppaa. Ja olemme enemmän kuin solidaarisuutta perustavaa laatua olevammat kysymykset. Toivottavasti saatte tässä tasapainon aikaiseksi, mutta olemme samalla linjalla. Mrs. Grail on behalf of the Edustaja Grail, ryhmän nimissä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon arvoisa komission jäsen. Minulla olisi muutamia kysymyksiä kohesiopolitiikkaan liittyen ja muutamia huomioita myös rahoitusnäkymiin. Kohesiopolitiikasta Euroopan parlamentti neuvottelee hyvää kohesiopolitiikkaa, joka on modernia voi vastata uusiin haasteisiin. Oletteko samaa mieltä? Kysyn tätä nyt Siksi näin tarkkaan, kun kuulen komission riveistä vähän huhuja. En kylläkään regiopääosastolta, mutta sieltä sanotaan, että kansiopolitiikka on aivan jotain vanhentunutta. Ei sitä enää oikeastaan ole, eikä tarvita. Otetaan sen sijaan Junckerin investointiohjelma ja sitä kautta vipuvaikutus on yksi 17 ja se toimii paljon paremmin. Kysymykseni on, Jättekö tämän näkemyksen vai oletteko lähempänä parlamentin kantaa, että tulevaisuudessakin tarvitaan modernia kohesiopolitiikkaa? Toinen kysymys. Onko nyt olemassa sellaisia hankkeita, joista nähdään, että sellaista vipuvaikutusta nähdään toteutuvan, jota suunniteltiin alun perin. Jos näin on, niin olen iloinen siitä, mutta epäilen vähän. Kolmanneksi, itse otitte makrotalouden ehdollisuuden esiin. Onko viittauksia siitä, kun parlamentissa, ainakin parlamentin enemmistössä on vastusteltu tätä ehdollisuutta. Kompromisseihin joudutaan lähtemään, siksi se on siellä mukana nyt, mutta onko teidän mielestänne sellaista kehitystä, joka osoittaa, että oikein, että tämä asia on siellä mukana, koska ainoastaan näin uudistukset toteutuvat jäsenvaltioiden finanssipolitiikassa? Kovasti minua kiinnostaa taisi kuulla, jos teillä on tästä aiheesta tietoa. Uskoakseni, kun saadaan tukea näille investointivälineille, niin jotain on tietenkin vielä tehtävä, koska kohesiopolitiikassa tarvitaan aina myös apurahaa, kun ei ainakaan kattavasti voida toimia lainojen kautta ja ainakaan sosiaalirahastossa eri rahoitusvälineiden kautta, vaan tarvitaan suoraan tukea, apurahoja. Se taitaa olla kiistatonta kaiken kaikkiaan. Sitten puolivälin arvio rahoituskehyksissä me juuri äänestimme omasta kannastamme täällä valiokunnassa. Minusta tuntuu, että yksi viesti on nyt ihan selvä. Me emme halua kohesiovarojen leikkauksia. Minusta tuntuu, että näitä rahoja käytetään hyvin. Tähän kannattaa käyttää veronmaksajien varoja, mutta kaikkialta kuulen, että tässä on niin paljon rahaa, että voitaisiin ratkaista tämä tuo ja toinenkin ongelma. Joustoa halutaan käyttää kovasti, mutta mielestäni nyt on joustettu ihan riittävästi. Lisäjoustavuus haittaisi kohesiopolitiikkaa liikaa mielestäni, eikä parlamentti sitä varmaan hankkina tukisi. Ei kaiken tiedä, mikä jäsenvaltio olisi valmis luopumaan kohesiovaroista. Se olisi toinen kysymys, miten neuvosto suhtautuisi, mutta minulla on sellainen tunne, että komissiokin haluaa huolehtia siitä, että kohesiovaroja käytetään tehokkaasti, ehkä jopa leikaten vuoteen 2020 sitten maksuviivästykset nyt on tarkoitus tukea nämä aukot, mutta minulla on sellainen tunne, että tämä on nyt ihan vain väliaikainen ongelman ratkaisu, koska itsekin tiedätte sen, että kohesiopolitiikassa lähdetään hitaasti liikkeelle eri syistä. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan esitetäkään rahoitettavaksi uusia hankkeita – ja sitten käy niin, kuten lähes aina, että tukikauden lopuksi vasta tulee lisää näitä maksuvaatimuksia jäsenvaltiolta. Ja jos jatketaan entiseen malliin, niin edessä on aivan sama ongelma. Ehkä jopa pahempi ongelma kuin viime kaudella. Onko teillä jotain ajatuksia monivuotisten rahoituskehysten väliarvioinnin yhteydessä? Miten voitaisiin toimia niin, ettei tätä ongelmaa pääsisi syntymään? Ja ihan viimeisenä puhuitte puolivälin arvioinnista ainoastaan rahoituskehysten osalta, mutta aluevaliokuntana haluaisimme puhua myös kohesiopolitiikan itsensä puolivälin arvioinnista – Voisin vain pyytää nyt teiltä, että komissio mahdollisesti vuoden loppuun mennessä jo tekee ehdotuksia suoraan kohesiopolitiikkaan, koska jos ajatellaan nyt aikatauluja, 2019 on Euroopan parlamentin vaalit, eli jos vuoden 2018 loppuun mennessä ei ole neuvoteltu loppuun, niin 2020 ei uudella tukikaudella voida politiikkaa ajama, ajaa. Tämä koskee muitakin monivuotisia ohjelmia. Eli toivoisimme, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saataisiin komissiolta pöydälle ehdotuksia. Kiitos. Kiitos, edustaja Krell. En näe ECRn edustajaa, edustaja Jakovčić. Missä? Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, kiitos, että tulitte tänne valiokuntaan keskustelemaan meidän kanssamme. Tämä on meille aina erittäin tärkeää, että vuoropuhelu on jatkuvaa. Tehän kuulitte jo mitä edeltävät puhujat sanovat. Täällä on jotakin teesejä, joita herra Nislero ja Rova Kreeli ottivat esille. Mutta yksi asia kuitenkin, jonka haluaisin nostaa esille, on todellakin tärkeää, että me työstämme kohesiopolitiikkaa, koska ilman kohesiopolitiikkaa ei toimi mikään. Ja jos kohesiopolitiikkaa halutaan pitää yllä, niin meidän täytyy seuraavien vuosien aikana selkeästi ryhtyä toimiin, koska ainoastaan sitä kautta voimme pysyä uskottavana. Tämä koskee sekä Euroopan parlamenttia että koko Euroopan unionia. Sitten haluaisin vielä painottaa yhtä asiaa. On tärkeää, että synergioita käytetään hyväksi niin kutsutun Juncker-rahaston ja komission välillä. Tällä hetkellä on vielä liian vähän esimerkkejä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että näin tapahtuisi. Joka tapauksessa täytyy taata se, että määrä rahat, jotka on saatavilla, todella käytetään. Haluaisin tarkastella tätä erittäin käytännönläheisesti. Minä olen myös esittelijä makrotaloudellisissa kysymyksissä, mutta mitä Baltian alueeseen tulee, jossa on myös Suomi mukana, sitten Tonavan alue, siellä valmistellaan hankkeita tähän liittyen. Ja näillä makroalueilla täytyisi käyttää kohesiorahastoja ja tätä Junckerin rahastoa, koska tämä niin, meidän täytyy pohtia sitä, että mitä me haluamme edetä, jos me haluamme kehittää näitä makrotaloudellisia alueita tulevaisuudessa. Meidän täytyy tehdä nopeita päätöksiä ja ottaa selkeästi kantaa, koska muuten me emme ole uskottavia, kun me puhumme synergioista ja makrotaloudesta. Odotan teiltä ja koko komissiolta, että seuraavien kuukausien tai korkeintaan vuoden jälkeen otetaan konkreettisia askeleita niin, että me voimme kansalaisille näyttää, että me olemme tosissamme. Thank you, thank you very much, Mr. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Marse. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, haluan kiittää teitä siitä, että tulitte tänne keskustelemaan. Haluan kiittää teitä myös teidän alustuksestanne. Tämän avulla voimme nähdä, miten aluepolitiikka ja sen tulevaisuus muotoutuvat te sanoitte, että aluepolitiikkaa 350 miljardia euroa, jotka tukevat tavoitteita teidän omassa salkussanne, investointi, kasvut ja työllisyys. Kyseessä on merkittävä panos ja tämä aluepolitiikka haluaa myös ulottua alueille, me haluamme myös muistaa tavoitteet, jotka ovat hyvin olennaisia kohesiopolitiikassa. Tämä on ainut solidaarinen politiikan ala, ja tämä tavoite on nimenomaan erojen pienentäminen eh, eri alueiden välillä. Eh, viimeinen kohesiokertomus osoittaa, että huolimatta kaikista ponnistuksista nämä erot edelleenkin kasvavat alueiden välillä. Ja siitä syystä olen sitä mieltä, että olisi nyt tärkeää, että vaikka äh, maantieteelliset kriteerit eivät täytykään mm, esirin osalta, meidän pitäisi muistaa tämä, koska muussa tapauksessa täytäntöönpano äh, esirin osalta äh, kohdistuu aivan itseään vastaan eikä toimi ollenkaan niin kuin sopimuksessa. Ja toinen huomioni liittyy sitten pakolaiskriisiin. Tämä kriisi eh, liittyy tietenkin komission työohjelmaan paljolti ja kohesiopolitiikkaan. Se liittyy kiinteästi tähän ja minä olen sitä mieltä, että me voimme tosiaankin käyttää näitä välineitä, kun me eh, kohtaamme tämän haasteen, mutta Esittäisin teille ajatukseni, se on oma huolenaiheenikin. Viime neuvotteluissa me otimme mukaan makrotaloudelliset ehdot ja tiedätte mitä itse olen mieltä. Nämä tämä ehdollisuus on tällä hetkellä olemassa, mutta nyt ollaan sitä mieltä, että jos tavoitteet, tavoitteita tai näitä kaikkia ehtoja ei täytetä, ei rahoitusta anneta, mutta me tiedämme, että monissa näissä jäsenvaltioissa, jotka usein hyvin johdonmukaisesti saavat käyttöönsä äh, rakennerahastoja. Niissä ei välttämättä ole eurooppalaisia arvoja, eivätkä ne edesauta siinä, että äh, löydetään ratkaisuja äh, pakolaiskriisiin, mutta edelleenkin on puutteita myös perusoikeuksissa, joten olen sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun on olemassa vaara Euroopassa sen tähden, ettei noudateta niitä arvoja eikä ei kunnioiteta Euroopan perussopimusten arvoja. Siinä tapauksessa mielestäni pitäisi miettiä, millaisia menettelyjä voidaan käyttää, jotta voidaan asettaa sanktioita tai tiettyjä ehtoja niille maille, jotka eivät perusoikeuksia kunnioita, eivätkä kunnioita Euroopan unionin arvoja. Sitten kolmantena huomiona ehdotus, joka äksettäin on tullut Jacques Delors-instituutista, ja siinä uudelleen muotoillaan vakaussopimuksen investointilauseke ja te tiedätte hyvin, että euroalueella ne jäsenvaltiot, jotka eniten tarvitsevat varoja ja joustoa tästä lausekkeesta, haluaisin tietää, tekeekö komissio työtä sen eteen, jotta monet jäsenvaltiot, jotka nimenomaan tarvitsevat merkittäviä investointeja tällä hetkellä, voisivat hyötyä ilman, että vaarantavat näitä menettelyjänsä. Ja keskustelimme myös pari viikkoa sitten komission kanssa kaukaisista alueista, erittäin syrjäisistä alueista ja tiedämme kantanne erittäin hyvä, että tehän sanoitte, että viestintäkysymys on hyvin tärkeä esirasiassa ja me olemme tehneet työtä myös syrjäisillä alueilla, merten takaisilla alueilla ja tämä on hyvin tärkeä osa viestintää. Kiitos. Joo, Miss Vana. Kiitos, edustaja Vanna. Vihreiden. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja. Minäkin haluaisin omissa nimissäni ja äh, ryhmän nimissä kiittää teitä sitä, että tulitte tänne. Monia aiheita on nostettu jo esille. Haluaisin keskittyä kahteen konkreettiseen kysymykseen. Ja nämä molemmat äh, koskevat esir, esiriä ja yhteen sopimu, sopivuutta investointirahaston kanssa. Ensinnäkin komission kommentti Sustainable Energy Technology Plan, jossa tuettiin ydinvoimaa erittäin vahvasti, niin tulen vihreästä ryhmästä. Ja kun Esiria perustettiin, niin me ilmaisimme sen pelon, että tässä yhteydessä saattaisi olla, että tällaisia toimia tuettaisiin ikään kuin olisi tällainen ydinvoiman renesanssi ikään kuin takaportin kautta. Tulen Itävallasta ja kaikki puolet pitävät tätä aika arkaluonteisena kysymyksenä siellä. Ja tämä oli ikään kuin menestys, että rakennarahasten kohdalla ei tukia myynnetä ydinvoimaloille. Mitä te aiotte tämän asian kirjan suhteen tehdä? Tässähän eksplisesti sanotaan, että ei ainoastaan esiriä mainita tukitahona, vaan myös kohesiopolitiikka ja sitten myös eri rahastot. No sitten esiriin liittyen. Kun puhutaan esirin säännöistä, niin siinähän sanotaan, niin ne, joilla on suuremmat riskit, niin EFSI kantaa tämän osuuden ja nyt hän on otettu huomioon, että tämä suoja onkin nyt se siivu, jonka eri rahastot kantaisivat. Miten tässä nyt on syntynyt tällainen tilanne suuntaviivojen suhteen ja ESIR-lainsäädännön suhteen ja miten tämä ristiriita voidaan ratkaista, miten saadaan tässä oikeusturva aikaiseksi? Thank you. And Ms. D'Amato. Kiitos, edustaja D'Amato. Presidente, benvenuto al commissario. Kiitos, puheenjohtaja. Komission jäsen, tietojemme mukaan investoinnit Euroopan unionissa – ovat paljon alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Uskotteko, että säästöpolitiikka on vain pahentanut tilannetta? Tällä hetkellä meillä on eri rahastot ja esiri ajatellaan, että näin voidaan hoitaa kaikki ongelmat. Meillä on, huolehditaan maaseudun kehityksestä, kohesiopolitiikasta ja kalastuksesta rahastojen kautta mutta tämä koko rakenne on melko vielä epäselvä ja tarvitsisimme vielä yksityiskohtaisia tietoja tästä vipuvaikutuksesta. Ja nyt on todettava, että on edelleen esimerkiksi tuettu fossiilisia polttoaineita. Ja jos taas tuettaisiin uusiutuvia energialähteitä – niin millainen asema silloin on suurilla yrityksillä, kun ajatellaan biomassa, offshore, tuulivoimaloita, kaasua ja niin edelleen. On nähty, että tukea menee jäsenvaltioiden pankeille ja rahoituslaitoksille. Tällaisia yksityisiä pääomayrityksiä on myös paljon ja Ilmoko irlantilainen hanke – jota Blockrock tukee. Kreikka tuntee hyvin tämän yrityksen, jonka yksi osio toimi Kreikassa pankkikriisin aikana 2011. Ja nyt rahoitusta ilmeisesti saadaan esirahaston kautta, investointipankin kautta. Miksi tässä ei voida selvittää kunnolla, mistä on kyse, miksei voitaisi saada lisää avoimuutta ja sitten täydentävyys vielä rakennerahastojen ja esirahastojen välillä. Siihenkin liittyisi kysymys. Nähdään, että rahojen pitäisi mennä kohesioon, mutta sitten halutaankin näitä varoja muihin ohjelmiin, Horisontti 2020 esimerkiksi tai Junckerin suunnitelma. Eli usein ei oikein tiedetä, mitä nämä lyhenteet tarkoittavat sen sijaan, että nämä täydentäisivät toisiaan, niin tulee synnytetäänkin vain enemmän sekaannusta. Tämä on hankala erityisesti mikroyritysten ja alueiden osalta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tässä olivat koordinaattoreiden kysymykset. Sitten on kolme, neljä, viisi lisää puheenvuoropyyntöä kuusi. Kuusi kysymystä lisää. Kiitos. Me olemme merkineet tänne muistiin teidän nimenne. Kyllä, olette listalla. Antaisin teille vastausmahdollisuuden nyt ja sitten jatketaan muiden kysymysten kerran, kun niitä on kuitenkin vielä kuusi. Olkaa hyvä. Thank you very much. I tried to pull together. Kiitos. Yritän vähän yhdistellä eri kysymyksiä. Esirahastosta ensin muutamia lukuja, jos haluatte merkitä muistiin. 64 investointihanketta – on saanut esirahoitusta, joko teollisuusinvestointia tai infrastruktuuriinvestointeja tässä tuetaan. 9,3 miljardia euroa on käytetty näihin, näihin hankkeisiin, niitä on siis 64. 185 sopimusta on lisäksi välittäjäpankkien ja Esirin välillä pk-yritysrahoitustapauksia varten. Tähän tarpeeseen on käytetty 3,5 miljardia. Joten tässä vaiheessa jo 185 pankkia on solminut sopimuksen siitä, että rahoitetaan 142 000 pk-yritystä, eurooppalaisista pk-yrityksistä, siis 142 000 saa rahoitusta ja nyt näiden sopimusten kautta, että pankkien kanssa on solmittu. Ja jos lasketaan nyt yhteen tuki, jota esiristä annetaan pk-yrityksille ja suuremmille hankkeille, niin 12, jotain miljardia on käytetty näihin hankkeisiin. Ja näin saadaan noin 100 miljardia uusia investointeja. Eli kyllä vipuvaikutusta esiintyy. Kun rahasto luotiin, sanottiin, että tämä on, on ihan jotain tällaista leikkirahaa. No sanotaanko kaikille näille investoijille, että tämä rahani on arvotonta. 100 miljardia uusia investointeja. 12 miljardilla veronmaksajien varoja. Ihan aidosta rahasta tässä on kyse. Kiitos oikein paljon siitä, että kommentoitte tätä viestintätyötä. Me pyrimme viestimään kaikesta, mitä tiedämme, jotta kaikki maat, kaikki yritykset, kaikki alueet voisivat kopioida parhaita käytänteitä, joita on toteutettu. Ja jos täällä on vielä joku, joka ei minua Twitterissä seuraa, niin todella kannustaisin teitä seuraamaan, koska paljon tietoa, jota kerron nyt, saa myös Twitteristä. Ja varmaan myös hyviä esimerkkejä, joita voitaisiin kopioida sitten teidän omille alueillanne. Esirahasto siis toimii melko hyvin, mutta yksi haasteista on se, että tietoisuutta ei ole vieläkään tarpeeksi. Kaikilla alueilla, kaikissa maissa ei tiedetä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on tarjolla. Tässä tarvitsisimme teidän apuanne. Haluan hyvin avoimesti puhua täällä. Tiedän vain noin kourallisen meppejä, jotka ovat tehneet jotain viedäkseen tätä esirviestiä. Teitä on kuitenkin paljon ja kourallisen tiedän, että ovat tehneet tässä jotain. Te tiedätte kaikki, mitä esirin kautta voidaan tehdä. Eli toivoisin, että voisitte selvittää, mitä nyt jo on tehty. Jos tarvitsette lisätietoa, niin voimme sitä toki antaa. Kaikki yksittäiset hankkeet löytyvät sieltä nettisivuilta. Siellä on ihan loistavia innovaatioita energiatehokkuusfoorumi esimerkiksi. 40 000 ranskalaista taloa kerätään sinne yhteen ja annetaan teknistä apua siinä, miten uudistetaan näitä rakennuksia. Sitten saadaan halpoja lainoja, edullisia lainoja näille kotitalouksille. Tämä on sellainen hanke, jota voitaisiin kopioida millä tahansa alueelle. Jos olisin vaikka portugalilainen meppi, esimerkiksi portugalilainen tai kyproslainen, niin kutsuisin pankkireja, yrittäjiä ja komission edustuston yhteen omassa maassani ja EIPen ihmisen vielä sieltä maasta mukaan. Ja pyrkisin selvittämään, miten voitaisiin luoda tällainen foorumi, jolla edistettäisiin vaikka turismin matkastruktuuria. Tuhansia yrittäjiä, jotka eivät saa rahaa järkevään hintaan vaikka hotellin maalaamiseen tai energiatehokkuuden parastamiseen, tämän lisärakentamiseen, jotta yritystä voitaisiin laajentaa. Mutta jos saataisiin yhteen tällä tavalla monet tahot, voitaisiin järjestää edullisempaa rahoitusta. Joskus kyseessä olisi ainoa rahoitusmuoto, joka olisi mahdollinen. Eli me peillä voi olla todella keskeinen rooli siinä, että nähdään, saadaan yhteen ne, jotka tarvitsisivat rahaa, jotka voisivat käyttää esiriä rahoituslähteenä. Tehdään siis vielä aktiivisemmin yhteistyötä kuin mitä tähän mennessä. Edustaja Spiraki on hyvä esimerkki parlamentin jäsenestä, joka on tehnyt paljon tietoisuuden lisäämiseksi. Tässä ei saa itse mitään rahallista hyötyä siitä, että välittää tätä tukea edelleen, mutta minä toivoisin vain, että ihmiset voisivat hyötyä, ihmiset voisivat saada työpaikkoja, koska meillä on näin mahtavia välineitä käytössämme. Nämä välineet ovat yhtä paljon teidän käytössänne kuin minun käytössäni. Toivon todella, että voimme siis tehdä läheistä yhteistyötä. Edustaja Krell kysyi koesiopolitiikasta, onko se vanhentunutta. Jos katsotaan suurta kokonaisuutta, niin ei paina, mutta olisi hyvä katsoa, mitä voimme tehdä paremmin. Voimmeko tehdä jotain paremmin? Jos katsotaan rahoitusvälineitä ja apurahoja, niin minusta tuntuu, että suurin osa rahoituksesta jää sikseen apurahapohjaiseksi, mutta olisi varmasti hyödyllistä samalla tutkia sitä, miten nykyresursseja voitaisiin tehokkaammin käyttää, jotta voitaisiin parantaa rahoitusvälineiden käyttöä. PK-yritysaloite esimerkiksi on todella hyvä rakennerahastojen käyttömuoto. Monet kollegat puhuivat tässä siitä, miten rakenneinvestointirahastot ja strategisten investointien rahasto sotketaan olemme tehneet julkisuustyötä, mutta tämä on kyllä monimutkaista siksi, että säännöt ovat niin monimutkaiset. Rakennerahastojen käyttö ei ole kovin yksinkertaista, mutta kyllä me tiedämme, miten tämä tehdään. Siksi on näitä investointineuvontakeskuksia käytössä. Tämän politiikan kautta voidaan ottaa alueita tai jäsenvaltioita yhdistelemään näiden eri rahastojen käyttöä. Kannustaisin kovasti teitä välittämään tämän viestin ja jos henkilökohtaisesti haluatte lisätietoa, niin kabinettini niin palvelumme voivat auttaa, mutta nämä neuvontakeskukset voivat auttaa ja kertoa, miten luodaan näitä investointifoorumeita – tai miten eri rahastoja ja esirahastoja voidaan käyttää yhteensä. Makrotalouden ehdollisuus. Tästä kysyttiin. Tämä on mielestäni kohtuullista, jos katsotaan realiteetteja. Jos on hallitus, joka jostain syystä ei tee tarpeeksi vahvistaakseen julkista taloutta, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että ihmiset köyhtyvät. Enkä haluaisi tällaista politiikkaa tukea. Mutta jos sama maa lupaa ja päättää, että no meidän onkin uudistettava maatamme, joka ei enää oikein pysty vastaamaan nykyvaatimuksiin, niin silloin ei pitäisi katsoa yksittäisiä velan prosenttilukuja vaikka. Mutta kyllä tässä on järkevää, järkeä, kun käytetään muiden veronmaksajien rahoja. Kyllä pitää huolehtia siitä, että kaikki jäsenvaltiot vastaavat hyvästä taloudenhoidosta omassa maassaan. Joka tapauksessa, vaikka ei ihan tarkkaan sanota, mitä on tehtävä, niin tämä on hyvä kannustin kaikille. Jos katsotaan muita politiikan aloja kuin taloutta, niin – joissain maissa, jos tahallaan ei noudateta oikeusvaltion periaatteita. Haluammeko tukea tällaista toimintaa maksamalla hallitukselle rahaa? Enpä usko. Ei siinä olisi järkeä, joten me olemme arvoyhteisö. Ja siksi meidän kannustimemme ja meidän resurssimme tulisi ohjautua näiden arvojen mukaisesti. Monivuotisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelu. En ole nyt ihan paras asiantuntija siinä, missä nyt mennään. Kristelina Kerkeävä, hyvä kollega, tuntee aivan täsmällisesti tämän tilanteen, mutta minulla on vähän sellainen tunne, tai en ole ainakaan kuullut, että kukaan sanoisi, että tiedä mistä voidaan leikata tai että voi luovuttaa omasta budjetista muille. En ole myöskään kuullut, että kukaan olisi valmis maksamaan enemmän, eli en usko, että jäsenvaltiot haluavat maksaa lisää. Joten, no olen ehkä väärässä, mutta minusta tuntuu, että parhaassa tulevaisuuden näkymässä me käytämme resurssejamme tehokkaammin. Kommenttia salista ilman mikrofonia. Vastaus on kyllä, kyllä. Tuo on yksi mahdollisuuksista. On rahaa, jota on varattu erityisesti tätä tarkoitusta varten sen sijaan, että se lähetettäisiin takaisin. Sitä voitaisiin käyttää täällä. Ja vielä käyttää vähän eri tavalla kuin on tehty aikaisemmin, jotta saataisiin hyvät tulokset. Kristelina on hyvin sitoutunut. Meidän on katsottava tätä kysymystä hyvin tarkkaan. Sitten ohjelmointikausi tai syntyykö tässä suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, jotka eivät ole siellä keskiarvon lähellä. Tiedätte varmaan paremmin kuin minä, mitkä ovat realiteetit. Mutta jos voisin puuttua yhteen ihan pienen yksityiskohtaan, niin meidän on kiinnitettävä huomiota näihin neuvontapalveluihin koska näin maat, joissa hallinnon taso ei ole ehkä kaikkein tärkein, päästään käyttämään kaikki mahdollinen tuki ja voitaisiin käyttää uusia välineitä kaikkein tehokkaimmin. Ja siis hankkeita on jo 26 jäsenvaltiossa, ei kuitenkaan Maltalla tai Kyproksella. Me teemme näiden maiden kanssa nyt yhteistyötä mutta kyse ei ole ainoastaan siitä, että hallinnollista kapasiteettia ole riittävästi. Jos katsotaan vaikka Bulgaria ja Romania, niin Bulgariassa yksityiset pankit ovat olleet hyvin aktiivisia pk-yritysrahoituksessa. Eli kyse ei ole tässä julkishallinnosta, vaan yksityiset pankit ovat käyttäneet esitukea – tukeakseen näitä hankkeita. Romaniassa ei vielä niinkään, mutta me olemme tehneet edelleen tätä, tai teemme edelleen tätä työtä, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat käyttää parhaalla mahdollisella tavalla näitä palveluita hyväkseen. Siksi tarjoamme näitä neuvontapalveluita. Ydinvoima. Esiristä ei rahoiteta ydinvoimaa. Jos tulisi mainita yksi ala, jotka on käyttänyt enemmän esiriä kuin muut, niin kyse on silloin energiatehokkuudesta alana tai uusiutuvat energialähteet. Olen tästä hyvin iloinen, koska näin suunnataan tulevaisuuteen. Esirissä puututaan nyt markkinoiden epäonnistumiseen, kun yksityisellä taholla ei ole aina valmiuksia rahoittaa uutta teknologiaa energiatehokkuuden saralla tai uusiutuvien energialähteiden osalta. Haluaisin mainita yhden esimerkin. Se on todella kiinnostava esimerkki. En muista, olenko kertonut teille siitä aikaisemmin, mutta Tanskassa on aivan loistava malli, jota voitaisiin jälleen kopioida myös muihin maihin. Siellä luotiin yksityinen investointirahasto, jon Esir antoi pääomaa. Ja se on nyt sellaisessa asemassa, että jos menetetään, jos ongelmia syntyy ja menetetään pääomaa, niin tämä on siellä ensimmäisenä tulilinjalla. Ja loput rahat tulevat eläkerahastoista 2 miljardia rahastossa, joka investoi uusiutuvien, uusiutuviin energiahankkeisiin Pohjois-Euroopassa. Eli eläkerahastoista uusiutuviin energioihin. En ole tällaista ennen kuullut. Tämä malli, jota voitaisiin kopioida muihin maihin. Eli näin saadaan pääomaa uuteen innovointiin. Innovoiva rahoitusta siis uusiutuville energialähteille. Uh, if the austerity has ja sitten onko säästöpolitiikka heikentänyt turhankin paljon investointitilannetta ilmapiiriä? Kyllä, joissain tapauksissa näin on käynyt myös ajatellen sitä, että julkisia investointeja on tehty vähemmän. Mutta toisaalta voitaisiin pohtia myös sitä, olisiko tilanne parempi, jos jäsenvaltiot eivät olisi huolehtineet rakenneuudistuksista tai vakauttaneet budjetteja, Enpä usko. Onneksi olemme nyt nähneet myönteistä kehitystä investointien osalta. Vielä ei olla ihan sillä tasolla, jolla pitäisi olla, mutta lähestymme kuitenkin riittävää investointien tasoja. vaikutusta ei vielä nähdä, joten oikeaan suuntaan tässä ollaan kulkemassa. Investoinnit palaavat kyllä kunhan investoijat luottavat tulevaisuuteen, maan tulevaisuuteen uudestaan. Siksi terveellä pohjalla oleva finanssipolitiikka on hyvin tärkeä ennaltaehto, kun halutaan luoda investointeja ja työpaikkoja. En ole nyt ihan varma, vastasinko kaikkiin kysymyksiinne. Okay. Yeah. One maybe additional uh, aspect to renewable energies and- Ja sitten uusiutuva energia ja biomassa mahdollisuudet. Joitain esirhankkeita oli jo. Biomassa on ollut tässä ratkaiseva asema. Tässä ei ole kyse enää vain paperin ja selluloosan tuottamisesta, vaan nyt halutaan uudenlaista toimintatapaa, jotta biomassa käytetään täysin. Eli kehitellään uudenlaisia tuotteita esirin avulla. Ja näin syntyy ihan uusia markkinoita. Mutta tehdään nyt yhteistyötä tietoisuuden lisäämiseksi. Esirin kanssa. Voitte käyttää esimerkkejä, joita löytyy nettisivuilta siitä, mitä muut ovat tehneet, ja jos tarvitsette apua. Tämän eri esirrakenne kysymyksen kanssa, niin voimme toki antaa kaikkea apua, mitä saatatte tarvita. Kiitos. I asked uh, what's uh, the development. Minä kysyin tässä, näistä maksuviiveistä. Te sanoitte, että vuoden loppuun mennessä ongelma saadaan ratkaistua, mutta se varmasti palaa sitten kahden vuoden kuluttua suurempana ongelmana. Ja aiotteko tehdä jotain asian estämiseksi? No, varmasti on parempi, että kollegani Kristaliina vastaa tähän kysymykseen, kun hän on parempi asiantuntija tässä kysymyksessä. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Meillä on mahdollisuus Sennin Georgievalta kysyä tätä, kun tapaamme hänet heinäkuussa. Nyt kuusi kysymystä vielä tai puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että te puhu yli kahden minuutin, jotta komission varapuheenjohtaja Kataisen oma, Kataisella on mahdollisuus vielä vastata. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ähm, herra Kataiselle. Minulla on synergiasta kysymys Esirin ja eri rahastojen välillä, koska kun katsotaan nyt näitä hankkeita, joita rahoitetaan äh, esirahastoista julkisesti, rahoitetut hankkeet, meillä on yhteisrahoitus ja sellaista on tulossa ei ainoastaan kansallisella rahoituksella, vaan myös toiselta osin, mistä ja mihin ei saa tukea muuten. Ja sitten kun katsotaan yksityisiä hankkeita, joita rahoitetaan esir rahastoista. Ja sitten nämä valtion tukisäännöt niin, että ei voida käyttää kaikkia lähteitä. Ja tämän lisäksi on eri säännöt vielä yleensä ottaen, koska tarvitaan erilaiset hankeasiakirjat esirissä ja eri rahastoissa ja myös valintakriteerit, arviointikriteerit, ne ovat kaikki erilaisia. Miten saadaan aikaan käytännössä synergiaa, koska meillä on näin paljon eroja. Ja sitten äh, haluan kiittää myös äh, tästä rohkaisusta, että puhuisimme omissa maissamme vielä enemmän mahdollisuuksista käyttää esirahoitusta, koska meidän pitäisi puhua tästä myös äh, niissä maissa, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella, koska niitäkin on, jotka voivat käyttää näitä rahastoja. Ehkä niin minä tiedän, että olette käynyt monessakin jäsenvaltiossa, mutta ehkäpä kun järjestetään nämä konferenssi, voimme luottaa siihen, että teiltä joku tulee ja selittää näistä mahdollisuuksista lisää. Kiitoksia. Herra Vaughan. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Varen puheenjohtajaa siitä, että hän tuli tänne uudestaan luoksemme, kun hän puhui ensimmäistä kerää. Hän sanoi, että esirin ja rakennerahasten välillä ei ole mitään suoraa suhdetta, mutta olen tyytyväinen, kun kuulin tänään, että on mahdollisuuksia yhdistää esirakanne rahastoihin ja ehkä me voisimme saada jotain esimerkkejä, missä näin on tapahtunut. Yrititte saada myös meiltä tietoa. Ja sitten tämä neuvontapalvelu, voisitteko kertoa hieman enemmän siitä, mikä sen rooli on? No sitten monivuotisen rahoituskehyksen uudistaminen. tulee isosta Britanniasta, joten ei minulla ole mikään kiire, ei ainakaan ennen kansanäänestystä, mutta voin odottaa. No mitä sisältöön tulee, me tiedämme, että voi olla vaikea saada maksuja lisättyä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Te mainitsitte joustavuuden, se on tärkeää. Ja sitten nämä maksuviiveet, jos Joskus ne ovat teknisiä kysymyksiä, mutta jos jotkut eivät saa rahoja, sen siitä syntyy ongelmia, että meidän täytyy löytää ratkaisu tämän asian suhteen. Ja sitten kolmas asia, eh, kohesiopolitiikan, kohesiorahastojen tulevaisuus, Rova Kreel mainitsi sen. Meillä tässä valiokunnassa se on taloudellisesta näkökulmasta tärkeää, mutta poliittisesti se on myös tärkeää ja monet näkevät suurimman hyödyn siinä, että EU rahoittaa tällaisia hankkeita, joten kohesiopolitiikkaa tulisi jakaa, jatkaa tulevaisuudessa. Meidän täytyy kuitenkin äh, siirtyä tällaiseen tulosperusteiseen budjetointiin. Tämä ei tarkoita sitä, että kohesiovaroja leikataan korjattaisiin. Me emme halua automaattisesti sanktioita hankkeille, jotka epäonnistuu, mutta meidän täytyy kuitenkin siirtyä tulosperusteiseen budjetointijärjestelmään. Ja on tärkeää, että me näytämme tulevaisuudessa, että jos me haluamme suojella EUn budjettia, jos me haluamme suojella aluekehitysrahastoja, meidän täytyy näyttää, että ne ovat tehokkaita ja tuloksia saadaan aikaiseksi. Me kaikki puhumme tulosperusteisesta budjetoinnista, mutta me emme ole saaneet kovinkaan paljon yksityiskohtia vielä. Rodriguez. Kiitos oikein paljon, edustaja Rodriguez. Muito obrigada. Um... Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Um, en aio tässä yhteydessä kommentoida eh, sen tarkemmin eh, portugalilaisia pankkeja. Eh, siellä on jouduttu vähän kärsimään tästä tilanteesta, mutta puhuisin ennemminkin eh, erittäin syrjäisistä alueista. Tiedän, että kuuntelette kovasti tätä eh, kokonaisuutta, koska nämä alueet ovat olennaisia myös Euroopan unionissa, mutta meillä on kuitenkin rakenteellisia ongelmia, joita ei voida välttää. Niinpä minä kysyisin tässä ja miettisin hiukan näitä asioita, eli erittäin nämä syrjäiset alueet, joissa on nämä maahanmuuttokysymykset ja työttömyysongelmat, jotka ovat paljolti esillä. Meillä on myös kilpailukykyongelmia verrattuna keskisiin Euroopan alueisiin ja työllisyyden alalla. Kyse ei ole ammatillisesta liikkuvuudesta. Minä en enää jaksa kuunnella tällaisia selityksiä. Ja mitä tulee sitten kilpailukykyyn, miten voi saada aikaan kilpailukykyä, jos on nähtävissä, että tietyt alueet, jotka, joita ei esimerkiksi veroteta tietyissä tilanteissa, niin siinä on vaikea olla kilpailukykyinen. Ja sitten on puhuttu paljon tutkimuksesta ja kehityksestä. Minä itsekin olen tutkija, on, hyvin vaikea löytää kriittistä massaa näillä syrjäisillä alueilla, joten minkälaisia, minkälaista myönteistä syrjintää positiivisia syrjintätoimia saattaisi olla käytettävissä syrjäisille alueille 349 artiklan mukaisesti esimerkiksi Madeiran alue. Keskushallinto sanoo meille, että vastuussa on Euroopan unioni ja sitten olen kuullut aivan muitakin versioita omiin kysymyksiini. Mutta sanoisin, että kun uudistetaan ohjelmia ajatellen pakolaisongelmaa, Minun mielestäni tässä asiassa pitäisi mennä vielä pidemmälle ja nimenomaan Turkin osalta, miten ohjelma uudistus menisi. En tiedä, miten tuloksia saadaan tarkalleen ottaen aikaan. Pitää kuitenkin olla hyvin tarkka arviointi, katsoa mikä on lähtökohta ja mikä on lopputulos. Lopuksi puhuisin vielä äh, syrjäisistä alueista. Äh, en tarkoita, että tarvitaan lisää rahaa tai rahoitusta. Minä pyytäisin teiltä rakenteellista ratkaisua näille äh, erittäin syrjäisille alueille. Ja mitä tulee makrotaloudelliseen ehdollisuuteen, se on rankaisevaa näille syrjäisille alueille. Ja, mm, mutta olisi tosiaankin epäoikeudenmukaista, jos me emme voisi syrjäisillä alueilla käyttää näitä rahastoja, jos Portugali ei noudata sääntöjä. Ja mitä tulee sitten sanktioihin, minkä tähden ei käytetä muita kriteerejä, ihmisoikeuskriteerejä esimerkiksi? Kiitos oikein paljon, edustaja Spirakki. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos varapuheenjohtaja näistä ystävällisistä sanoista viestinnässä on ollut puutteita ja nyt teidän työnne kautta pyrimme oikaisemaan tämän virheen, kun puhutaan rakennerahastoista tai esirahastosta, mutta haluaisin myöskin sanoa, että vastaanottokykyä puuttuu ja hallinnoinnissa on ongelmia monissa jäsenvaltioissa. Esimerkkinä vähän tietoa Kreikasta tuoreen kertomuksen mukaan, jonka talousasian ministeriö on esittänyt komissiolle viidestä miljardista 0,49 prosenttia on pystytty käyttämään, on otettu vastaan. 13,4 miljardia euroa sektorikohtaisiin ongelmiin on 1,63 prosenttia käytetty. Tämä on tässä nyt ongelmana. Eli kysyisin, Onko teillä suunnitteilla jotain erityisiä aloitteita, että voitaisiin kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ja vastaan tätä rahaa? Toinen kysymykseni liittyy viittaukseenne siitä, mitä me voimme tehdä näiden maakohtaisten rahamäärien osalta monivuotisissa rahoituskeyksissä. Ja Onko tästä jotain lisää tietoa? Tiedän, että Italia on katsonut MFF-rahoitusta. Onko Kreikasta tai muista tullut, muualta tullut tällaisia kysymyksiä? Kiitos. Kiitos edustamisesta. Kiitokset. En te haluaisitte, että Eseristä tulisi tunnetumpi. Olen kanssanne samaa mieltä, mutta jotta jostakin tulee eh, tunnettu, niin sitten täytyy olla myös vakuuttunut asiasta. Ja tutkimuksemme ja se, mitä konkreettisesti esitette täällä tänään, ei oikein vakuuttanut minua, mitä tehokkuuteen tulee. Eh, olemme katsoneet Euroopan investointipankin ESIR-hankkeita ja täällä on kaksi Euroopan maista. Ja tähän on myös, tässä on myös nähtävästi, että nämä liittyvät suuriin hankkeisiin myös oman maani Saksan kohdalla. Minulla olisi konkreettinen kysymys. Oletteko todella sitä mieltä, että ne alueet todellakin hyötyvät esiristä, joissa on vähän investointeja ja e, jotka ovat jääneet jälkeen. Ja se tieto, mitä me olemme saaneet, niin mielestämme näin ei ole. No sitten kolmas kysymys. Se liittyy tähän edelliseen kysymykseen. Mitä tulee Eserin käyttöön Kreikassa? Täällä hankkeiden joukossa on yksi ainoa Kreikassa oleva hanke. Annetaanko tuossa erityistä tukea, mitä investointeihin tulee? Olisin kiitollinen, jos vastaat sitten tähän kysymykseen aivan konkreettisesti. Kiitos. Tämä on viimeinen kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapuheenjohtaja, aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä, aivan kuten muutkin ovat kiittäneet siitä, että tulitte tänne paikalle puhumaan kohesiorahastoista, aluepolitiikasta. Halusin sanoa, että minäkin tulen syrjäiseltä alueelta ja minä olen ylpeä näistä sanoista, jotka lausui kollegani, ja sanoisin oikeastaan saman, mitä hänkin sanoi, mutta minulla on teille kysymys. Mutta ensin haluan sanoa teille mm, siitä, kun te puhuitte erittäin syrjäisistä alueista, mm, että siellä ei tunneta niitä mahdollisuuksia, joita on näiden rahastojen piirissä. Ja te kehotitte meitä tietenkin menemään paikan päälle ja selittää, selittämään, mistä on kyse. Ja sanoisin, että näin teemme. Minäkin olen ainakin tehnyt näin. Ja olen keskustellut juuri alu, omalla alueellani, mutta kysyisin teiltä. Me saamme kuulla paljon siitä, eh, mikä on kohesiorahastojen eh, kohtalo. Voitteko kertoa meille, eh, kun kuulemme pelkästään huhuja käytävillä, jatkuvat, jatkuvatko kohesiorahastot vielä? Ja haluaisin tietää, koska kyseessä on sellainen väline, joka on kaikista ehm, kiinnittyneen eurooppalaisiin arvoihin – koska sitä on käytetty solidaarisuuteen ja se ei ole mikään turha sana, koska minä itse tulen saarialueelta. Haluaisin kertoa teille, teiltä kuulla tästä vielä vakuuttelunne. Me voidaanko taata, että nämä kohesiorahastot edelleen jatkossakin toimivat? Voitteko meille kertoa siitä? Kiitos. Thank you, thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Pari virkettä haluaisin esittää valiokunnan jäsenenä. En jo kysymystä esittää, joten kysymykset on nyt esitetty. Ja saamme vastauksia varmasti hyvin pian. Mutta halusin sanoa, että tiedän, että synergia – eri ja esirahastojen välillä on Bulgariassa hyvin suosittu aihe. Yritän tehdä työtä tähän suuntaan. Toivon, että minulla on komission tuki, teidän ja kabinettinne tuki tässä. Nyt meillä on mahdollisuus antaa teille vastauspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Ensinnäkin nämä neuvontapalvelut kaikki löytyy. No nyt tämä on vaikea lyhennet. European Investment Advisory Hub-verkkosivulta löytyy kaikki tämä tieto, eli me olemme keränneet kaiken tiedon komissiolta ja Euroopan investointipankilta. Siellä on myös sähköpostiosoite, jolla voi ottaa yhteyttä lähimpään henkilöön tai henkilöön, joka tietää asiasta eniten. En tiedä nyt kuinka monia yhteydenottoja on ollut, mutta ehkä noin 150 ja 70 prosenttia tulevat yksityiseltä sektorilta. Eli siellä annetaan neuvoja ja teknistä tukea yksityiselle sektorille, mutta myös julkisviranomaisille. Mitä tähän asti on, on tehty, niin on autettu viranomaisia tekemään yksityisen ja julkisen tahon välisiä kumppanuuksia ja annettu neuvoja liittyen tilinpitoon sitten se, että äh, hankkeesta mm, tulisi äh, houkuttelempi, mitä investoihin tulee sitten myös neuvotaan rahoitusmahdollisuuksista ja miten sitten esi- ja eri, esi- ja eri rahastot voitaisiin yhdistää ja niin edelleen. Eli on paljon kysyntää tällaisille toimille, mutta me voisimme kuitenkin parantaa tilannetta, voisimme ottaa eri jäsenvaltiot eri tarpeet paremmin huomioon. Ja ennen kaikkea yksityisen sektorin intressit ja tarpeet. Kollega Kretsuke voisi varmasti selittää paremmin, mitä rakennerahastolle tapahtuu ääri- ja reuna-alueilla – mutta näitä määrärahoja ei viedä näiltä alueilta, mitä niin kuin sanoin aikaisemmin, niin on erittäin tärkeää arvioida, voisimmeko tehdä asioita eri tavalla tai paremmin saadaksemme parempia tuloksia, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki tulee muuttumaan. Tällä tavalla me ilmaisemme solidarisuutta Euroopassa, niin kuin sanoitte. Ei ainoastaan niin, että tuemme ihmisiä päivittäisessä elämässä, vaan että voidaan investoida alueen tulevaisuuteen ja voimme auttaa ihmisiä parantamaan elämän laatuansa ja esimerkiksi työolosuhteita juuri näillä alueilla, syrjäisillä alueilla. Viime viikolla tai toissa viikolla Strasbourgissa otettiin esille juuri syrjäisten alueiden kohtaamat haasteet. Olen käynyt näillä alueilla ja minä ymmärrän, mikä tilanne on. Mutta meidän täytyy kun suunnittelemme rakennerahastoja, pitää mielessä se, miten me saamme parhaat mahdolliset tulokset aikaiseksi. Ja kun käytetään esirahastoa esimerkiksi niin no, PK-yritysten rahoitus, se saattaisi tulla pankilta, mantereelta, eli ei tarvitse olla erillistä sopimusta paikallisen pankin kanssa, vaan se voi tulla sitten äh, mantereelta. Komission sen Kretu käsittelee tätä kysymystä. En ole asiantuntija tämän kysymyksen suhteen. Mutta siis neuvontapalveluja tulisi parantaa. Mutta se, mitä te nostitte esille, Rova Spiraki, se on tärkeää. Joskus on turhauttavaa, että on halu auttaa ja on halu vastaanottaa apua, mutta se näyttää olevan lähes mahdotonta Ehkä tämä liittyy ihmisten koulutukseen, jotta nähdään, miten näitä rakennerahastoja hallinnoidaan tehokkaalla tavalla. Jos esire ei ole vakuuttanut vielä, ja onko se tukenut vain suuria hankkeita, se voi tukea suuria, mutta myös hyvin pieniä hankkeita. Kun puhutaan pienistä hankkeista, niin me puhumme yleensä PK-yritysten rahoittamisesta. Siinä tarvitaan välittäjiä. Investointipankki on sanonut, että nämä rahoitukset niin että hankkeiden arvon tulisi olla noin 20 miljoonaa, mutta ei tässä nyt ole mitään lainsäädäntöä voitaisiin mennä sen allekin, mutta investointipaikilla ei ole kovinkaan paljon henkilöstöä käsittelemässä näitä, mutta pienin laina, josta olen kuullut, välittäjä on antanut sen yritykselle ja se oli 90 000 euroa, joten kyllä tässä aika alhaisin summiin voidaan mennä, mutta toki sitten tarvitaan pankki siihen väliin, joka myöntää nämä lainat. Kreikassa meillä on jo kaksi hanketta. Olen niihin erittäin tyytyväinen. Toinen on teollisuuspuolella, valmistuksessa ja toinen on PK-yrityshanke. Tai tässä on siis sopimus kreikkalaisen välittäjän kanssa ja hän rahoittaa monia kreikkalaisia yrittäjiä. Olemme neuvotteleet pankkien ja myös yksityissektorin kanssa, jotta saisimme aikaiseksi foorumin, jossa käsitellään muun muassa näitä matkailu- ja infrastruktuurihankkeita. Joten tulokset ovat aika vakuuttavia tällä hetkellä, mutta mm, joka viikkoa kuulen ihmisiltä, että he kuulevat ensimmäistä kertaa esirahastosta. Aikaisemmassa elämässäni opin, että jos on täysin kyllästynyt omaan viestiinsä, niin sitten ehkä joku on kuullut sen viestin. Ja ehkä pieni osa ihmistä on jopa samaa mieltä, joten jatketaan vain tätä työtä. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ai, olkaa hyvä. The moment that you come back because we... Mehän löydämme kaikki tuolta netistä, mutta tämä hetki, jolloin me saamme kattavan, kattavan tai päivämäärän. Eh, enkö ymmärtänyt tästä puolivälin tarkastelusta? Mikä vuosi? No, investointipankki tulee arvioimaan esiriä säännöllisiin väliajoin. Ja tämä tulee tapahtumaan kesäkuussa. Tämä on tämä säännöllinen raportointi komissiolle ja myös Euroopan parlamentille. Me tarkastelemme esiirin tulevaisuutta lainsäädännön mukaisesti viimeistään maaliskuussa ensi vuonna, mutta tietenkin heti kun me olemme valmiita, niin haluaisin analysoida esirin kaikki vahvuudet ja heikkoudet. Ja jos jotain täytyy muuttaa esimerkiksi asetusta, mutta tämä arvio tulee siis maaliskuuhun mennessä, siis ensi vuoden maaliskuun mennessä. Kiitos, kiitos oikein paljon komission jäsen Katainen. Kiitos, että tulitte paikalle. Kiitos, tämä oli mielenkiintoista ja hyödyllistä keskustelua. Toivon, että me tapaa viimeistä kertaa. Olette aina tervetullut regivaliokunnan kokouksiin. Kiitos. Okay, uh, let me finalize our meeting. Voisimmeko saada päätöksen tämän päivän kokouksen, hyvät naiset ja herrat? Seuraava kohta. Muut mahdolliset asiat. Onko muita asioita? Ei, joten seuraava kokous. Muistutuksena vain. Seuraava kokous on huomenna. Ylimääräinen valiokunnan kokous seitsemästä. Yhdeksään huomisiltana. Silloin keskustellaan komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin kanssa. Nyt päättyy tämä julkinen kokouksen osio regivaliokunnassa. Jatkamme suljetun ovin koordinaattoreiden kokousta. Kiitos tulkeille. Kiitos. Okay.